Dear colleagues, please, take seat. And I... Hyvät kollegat, käykääpä paikoillenne. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Margareta Vestagerin tähän keskusteluun, rakenteelliseen vuoropuheluun Ekkonissa. Tämä on ensimmäinen rakenteellinen vuoropuhelu vuonna 2017. sen jälkeen, kun me äänestimme helmikuussa kilpailupolitiikan vuosittaisesta raportista. Ja tämä nyt tapahtuu hyvin surullisena päivänä maaliskuussa vuosi Brysselin kauheiden terroriiskujen jälkeen. Ja mehän, meillähän oli muistotilaisuus tänään tuolla täysistuntosalin edessä. Tänä päivänä komissio on myös hyväksynyt direktiiviehdotuksen, jolla parannetaan kilpailuviranomaisten mahdollisuutta varmistaa sisämarkkinoiden parempi toimivuus Tämä on meille suuri ilo. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeä asia. Mehän järjestimme tästä kuulemisen ja Tämä on yhteispäätösmenettelyasia, mikä on hyvin merkittävää, jotta meidän yhtenäismarkkinamme voivat toimia. Joten pidämme todellakin tätä ehdotusta tervetulleena ja kiitämme komission jäsentä hänen tekemästään työstä. Ja arvostamme myös sitä, että hän on ponnistellut saadakseen meille esityksen yhteispäätösmenettelyn pohjalta. Annan nyt puheenvuoron komission jäsenelle ja sen jälkeen sitten kysymys-vastauskierros. Well, thank you very much. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että vielä muistutitte siitä, mikä päivä tänään on. Tänään on todella kulunut vuosi siitä, kun järkyttävät terroristi-iskut ravistelivat Brysseliä. Nyt on mielestäni tärkeää pysähtyä hetkeksi, vaikka elämässä kova kiire onkin, ja muistella terroristi-iskujen uhreja, heidän perheitään ja myös niitä ihmisiä, jotka ovat toipuneet ja auttavat meitä toipumaan, meitä eurooppalaisia. Me Euroopan kansalaisina ja me Euroopan toimielimissä, me jatkamme. Me jatkamme yhteistyötämme ja me toimimme ponnekkaasti terrorismia vastaan rauhan puolesta ja vapauden puolesta. Kolmen päivän kuluttua juhlimme Rooman sopimuksen 60-vuotista taivalta. Sehän on luonut perustan tälle loistelijalle, hienolle yhteistyöllemme. Ja se on luonut pohja myös yhtenäismarkkinoille – niin kuin tiedätte ja aivan varmasti olette yhtä intohimoisia kuin minä kilpailualalla, jotta saamme suojeltua Euroopan kuluttajia, Euroopan kansalaisia, jotta voimme varmistaa sen, että he voivat nauttia laadukkaista tuotteista reilun hintaan, mutta eihän tämä ole yksinomaan komission tehtävä päinvastoin. 2004-2014 välisenä aikana 80 eh, päätöksestä Euroopan kilpailualalla tehtiin jäsenvaltioissa kansalliset kilpailuviranomaiset tekivät näitä päätöksiä 80 siis. Ja tämä osoittaa, että tarvitsemme eh, vahvoja kansallisia viranomaisia, jotta kansalaiset voivat nauttia aktiivisista toimivista markkinoista ja niiden tarjoamista tuotteista. Tätä varten tietenkin tarvitaan sitten toimivaltaa ja kiittäisin puheenjohtaja ystävällisistä sanoista, ne tuossa alussa. Olemme nimittäin katsoneet, että on hyvin, hyvin tärkeää, että meillä on tämä kahtalainen perusta työllemme niin, että voimme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, joka edustaa kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia – niin, että voimme käydä keskusteluja ja toivottavasti myös varmistaa sen, että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on niiden tarvitsemat välineet, eh, jotta kilpailu kunnioitetaan oikealla tavalla niin, että eh, epäreilua kilpailua ei pääse syntymään, eh, että joku on sallittua yhdessä jäsenvaltiossa, vaan rank- rankaistua sitten toisessa. Niin kuin mainitsitte, vuotoinen, kilpa, vuotuinen kilpailukertomus julkaistiin kuukausi sitten. Olemme myös tehneet ehdotuksia EU-lainsäädännöksi, jotta kansallisille kilpailuviranomaisille voidaan saada niiden tarvitseva toimivalta. No, ehdotus on tehty. Me toimimme aika nopeasti ei, kyllähän tätä työtä on jo tehty jonkin aikaa, koska se perustuu julkiseen laajaan kuulemiseen. Ja tämä kuuleminen osoittaa, että kansalliset kilpailuviranomaiset haluavat tarvittavat välineet myös yrittäjäyhteisö ja kuluttajajärjestöt ovat tukeneet näitä meidän ponnistelujamme. Ja nyt yritämme yhdessä teidän kanssanne huolehtia siitä, että kansalliset ohjelmat toimivat hyvin yhdessä niin, että yritykset voivat olla luottavaisia ja tietävät, miten niitä kohdellaan, jos esimerkiksi kartelli ilmoitus tehdään, jos ne tekevät karteli-ilmoituksen. Samoin Viranomaisilla on oltava voimavarat, äh, niin inhimilliset voimavarat kuin rahoituskin kohdallaan, jotta ne voivat huolehtia työstään. Samoin äh, tarvitaan takeet riippumattomalle päätöksenteolle, jotta politiikka tai hallitukset eivät voi kilpailuviranomaisiin vaikuttaa, vaan että kilpailuviranomaiset voivat tehdä päätöksiään puhtaasti tosiasioihin perustuen. Samoin pyrimme poistamaan esteitä, jotka vielä nykyään estävät kansallisia kilpailuviranomaisia esimerkiksi langettamasta sakkoja, koska kyllä tämä sakko vaarakin yrityksiä hiukan valjastaa oikealle tielle. Ja kaikkien kilpailuviranomaisten täytyy voida käyttää omaa toimivaltaansa kunnioittain samalla sitten yritysten oikeutta puolustautua. Tämäkin tuli selväksi tuossa laajassa julkisessa kuulemisessamme. Toivoaksemme näin ollen tämän pitkän valmisteluprosessin jälkeen voimme varmistaa sen, että kuluttajat kaikkialla Euroopassa pääsevät hyötymään toimivasta kilpailusta niin, että sisämarkkinamme toimivat hyvin ja hyvällä toiminnalla. En suinkaan tarkoita vain halpoja hintoja ja lisää valinnanvaraa tuotteissa. Tarkoitan myös kasvua ja työpaikkoja. Sitten toinen seikka vuotuisesta kilpailukertomuksesta, jota olemme kovasti pohtineet viime aikoina, on se, miten kilpailusäännöt voivat auttaa maanviljelijöitämme kestävään elinkeinoon. Kyse ei voi olla vain siitä, että hintoja pidetään alhaalla kuluttajien edun nimissä. Kyse on myös siitä, että maanviljelijät ovat markkinoistamme ja niiden toiminnasta hyvin riippuvaisia. Aiemmin tänä vuonna tuomioistuin vahvisti komission aiemman päätöksen, joka koski eläinrehufosfaattikartellia ja johon liittyy yli 175 miljoonan euron sakko. Sama koskee sitten yritysten yhteen sulautumisia. Kolme yhteen sulautumista voisivat itse asiassa johtaa siihen, että kuudesta suurimmasta siemenalan toimijasta tulisi vain kolme me tarkastelemme näin ollen yritysten yhteensulautumisia hyvin läheltä ja katsomme, etteivät kuluttajat joudu tässä äh, häviäjän penkille ja usein kuluttajalla tässä tapauksessa tarkoitan siis viljelijöitämme. Ähm, meidän on tarkasteltava asiaa myös siltä kannalta, että äh, hintoja ei nosteta toimijoiden määrän vähentyessä ja lisäksi haluamme huolehtia siitä, että uusia tuotteita, turvallisempia tuotteita niin ympäristölle kuin viljelijöillemmekin saadaan myös jatkossa. Tietenkään Euroopan maanviljelijöiden tulevaisuus ei ole vain komission käsissä. He voivat tehdä paljon itsekin tehdessään yhteistyötä esimerkiksi kannattavuuden parantamiseksi, esimerkiksi yhdistämällä voimansa tuottajaorganisaatioissa. Ne voivat jalostaa, varastoida ja eh, markkinoida tuotteitaan yhdessä. Näin voidaan säästää rahaa, eh, saada aikaan lisäarvoa ja myös lisätä tuloja. Ja jos tämä tehdään kyllin ehm, laajamittaisesti, yrityksistä voi tulla eh, kestävämpiä ja vastustuskykyisempiä ja näin voidaan samalla myös elintarvikkeiden hinnat pitää siedettävällä tasolla. Siksipä juuri noin vuosi sitten sovimme suuntaviivoista oliviöljyalalle, naudanliha-alalle ja vilja-alalle tehostamisen nimissä. Ja komission jäsen Haukan ja minä teemme paljon yhteistyötä, jotta kilpailusäännöt saadaan helpommiksi, yksinkertaisemmiksi ja näin ollen paremmiksi viljelijöillemme. Sitten valtion avusta. Komissio on viime vuosina tehnyt kovasti työtä hyväksyntämenettelyn suhteen esimerkiksi laajentamalla yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa. Meillä on niin kutsuttu valtion apu mm, tulostaulu. Julkaisimme sen viime viikolla ja se osoittaa oikein hyvin, että tämä toimii. Vuonna 2013 lähes kolmannes uudesta valtionavusta avusta jota tuona vuonna maksettiin, vaati ennalta komission hyväksynnän. Nyt kyseessä on enää 4 prosenttia, joka vaatii siis hyväksyntää ennen kuin se voidaan käynnistää ja e, ryhmäpoikkeusasetusta laajentamalla, nythän se kattaa myös muun muassa satamat ja pienet lentokentät, tai saamalla se kattamaan myös satamat ja pienet lentokentät, toivottavasti voimme saada tätä 4 prosentin lukua vieläkin alaspäin. Ja näin voimme e, selittää, mikä ei, mitä ei lasketa valtion avuksi. Tämä on hyvin tärkeää, mikä ei ole valtion apua silloin, kun se ei liity tähän alaan. Viime kesällä, kesänä julkaisimme tällaisen ilmoituksen siitä, mikä lasketaan valtion avuksi. Ja tuossa selitetään, mikä on valtion apua ja ehkä vieläkin tärkeämpää, että mikä ei sitä ole komission silmissä. Esimerkkinä olemme myös tehneet päätöksiä osoittaaksemme, milloin esimerkiksi paikalliset infrastruktuuriinvestoinnit eivät, äh, niitä ei lasketa valtion avuksi, kun ne eivät äh, vaikkapa äh, vaikuta Euroopan laajuisesti kilpailuun esimerkkinä vaikkapa pienen hollantilaisen sataman infrastruktuurihanke, kun käyttäjät ovat lähinnä paikallisia katkaravun pyytäjiä taikka pienen saksalaisen saaren sataman parannustyötä. Tämä satama palvelee vain saaren 8000 asukasta. Eli tätä ei katsota suinkaan valtion avuksi, kun kyse on pienimuotoisista hankkeista, jotka eivät vaikuta Euroopan laajuisesti ja kun kilpailu ei vaarannu. Ja me toivomme voivamme auttaa jäsenvaltioita investoimaan sellaisiin hankkeisiin, joilla on todella merkitystä Eh, niin, että ne voivat tehdä, toteuttaa nopeita investointeja. Ja niin kuin sanoin, näin voimme komissiossa keskittyä sellaisiin tapauksiin, jotka todella häiritsevät kilpailua, vaikkapa eh, selektiiviset veroedut, joita tietyissä jäsenvaltioissa mahdollisesti on. Eh, totta kai jäsenvaltiot itse voivat päättää, kuinka käyttää omien veronmaksajiensa rahaa. Me vain huolehdimme siitä, että tämä ei vääristä kilpailua. Ja tietenkin hallitukset ovat tilivelvollisia ja näin ollen meillä on uusi sääntö, jossa kaikki valtionapu, joka on yli puolen miljoonan euron arvoista, täytyy julkaista internetissä, täytyy kertoa paljonko on annettu ja kenelle. Ja yhdeksän kuukauden aikana, kun tämä vaatimus on ollut voimassa, niin noin 1700 Ähm, tapausta on jo julkaistu netissä. Ja tästä syystä äh, kaikki valtion apu äh, tapahtumat, jotka ovat yli 150 miljoonan euron arvoisia, täytyy arvioida ja täytyy sitten jälkikäteen katsoa, ovatko ne osuneet maaliin, eli onko niillä saavutettu tavoitteet. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat arvioimassa noin 33 eri tapausta, joiden yhteisarvo on 38 miljardia euroa. Meillä on siis vastuumme auttaa kansallisia viranomaisia suojelemaan kilpailua ja siksi te- teemme hyvin tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yhdessä ja yksittäin. Ja tämä kumppanuus auttaa niitä siinä, että valtionapu ei pääse kilpailua vesittämään kilpailutoimintaa vesittämään. Tosiaan äh, tänään hyväksyimme ehdotuksen, äh, joka pyrkii varmistamaan sen, että äh, kansallisilla kilpailuviranomaisilla on oikeat ja hyvät välineet käytettävissään. Tämä on ajatus, jota tämä valiokunta ne on voimakkaasti tukenut ja olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on antanut meille tukensa tässä hankkeessa ja sen toteuttamisessa. Ja tietenkin mielelläni myös yksityiskohdista voin teille kertoa, jos haluatte kuulla ja tietenkin vastaan myös mielelläni kaikkiin muihin kysymyksiin ja huomioihin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. Mm, me toivomme voivamme tehdä nopeasti nyt töitä esittelijän ja neuvottelevan tiimin kanssa ja toivomme yhteistyötä komission kanssa niin, että saamme aikaiseksi hyvää työtä tässä asiassa ja muuten yleiset, minkin. Jos... Nyt sitten käynnistämme puheenvuorot Markus Ferber, joka on meidän kilpailukykytyöryhmämme puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset tästä ehdotuksesta ja itse asiassa onnittelut siitä, me tulemme käsittelemään sitä työryhmässä ja luonnollisesti täällä valiokunnassa seuraamaan hyvin intensiivisesti sitä ja samoin myös mitä tapahtuu yhteistyön kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa, kilpailuviranomaisten kanssa, koska me olemme todenneet, että työn laatu on hyvin vaihteleva. Minulla on kolme asiaa, joista ihan lyhykäisesti haluaisin puhua. Ensinnäkin Madeira. Kilpailupääosasto on tälle Maderan alueelle antanut tämmöisen erityisoikeuden hyvin mataliin vero, matalaan veroasteeseen ja olemme voineet todeta, että Madeira oikeastaan toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi Bahama. Ja millä tavalla, onko tätä nyt tutkittu ja tuletteko te ottamaan uudelleen kantaa tähän Madeiran asemaan? Toinen kysymys, kansainvälinen kilpailuoikeuden ulottuvuus. Komissiohan oli Kanadan kanssa laatinut samanlaisen sopimuksen kuin Sveitsin kanssa, mutta sitä ei vielä ole ratifioitu. Voisitteko te antaa meille hieman enemmän informaatiota siitä, mikä tässä jumittaa, miksi Kanadan kanssa ei ole päästy eteenpäin ja mitä voidaan tehdä, jotta se saataisiin ratifioitua. Ja kolmas asia liittyy kilpailupääosastoon komissiossa. Sehän viime vuosina on tehnyt muutamia ongelmallisia päätöksiä liittyen kilpailuoikeuteen ja vakuutuksiin. Ja kysymys oli siitä, että miss, milloin pankkien uudelleen pääomittaminen voidaan tehdä, kun tässä on kuitenkin aika tiukat kilpailu, kil, tiukka kilpailulainsäädäntö. Ja tämä on nyt johtanut siihen, että tämä lainsäädäntö on oli tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi, mutta sitä ei ole siihen käytetty. Helmikuussa, kun meillä oli vuosikertomus pankkiunionista, vaadimme komissiolta, että se miettisi uusiksi ohjeensa valtion tuista ja että nämä tämä lainsäädäntö, tämä direktiivi olisi täytäntöön pantava. Tuletteko te käsittelemään tätä komissiossa? Kiitos. Uh, uh, no, tähän ensimmäiseen kysymykseen Madeirasta. Ajatus siitä, että olisi tällainen ikään kuin vapaa-alue kasvun tueksi alueella, niin mm, ymmärrän kyllä, mutta totta kai silti valtionapusääntöjä täytyy kunnioittaa. Ja kun tulee tietoja, niin me olemme itse asiassa olleet yhteydessä Portugalin viranomaisiin ymmärtääksemme, että mitä siellä oikeastaan on käynnissä. Samalla ehkä on seikkoja, jotka liittyvät muun kuin valtionapuun, jotka liittyvät pikemminkin veronkiertoon, joka saattaisi hyvinkin olla sitten veroviranomaisten heiniä, joten molemmathan saattavat tapahtua samanaikaisesti. Jää nähtäväksi, mutta me olemme kyllä alkaneet esittää kysymyksiä tässä alassa. Sitten Kanada, innovaatiosopimus, olen iloinen siitä, että neuvottelut on saatu päätökseen. Seuraava askel on nyt neuvoston hyväksyntä, allekirjoittaminen ja sitten sen toimittaminen parlamenttiin. Olen iloinen kuullessani, että pidätte siitä. Ja mukavaa, että olette painostanut, että asia saatettaisiin päätökseen mitä pikimmin. Hyvä asia sekin. Sitten kysymys pankeista ja talletussuojajärjestelmästä. Ja on nyt toden totta varmistettava se, että jos on 100 000 tilillä, niin talletussuoja koskee tätä koko summaa. Ja olemme puhuneet siitä, että jos on ihan puhtaasti yksityinen mekanismi taustalla, niin ja sitten ei ole meidän tehtävämme päättää siitä, mitenkä näitä varoja hallinnoidaan, mutta sitten sen täytyy todella olla yksityinen. Jos se tulee valtion äh, määräyksestä tai valtio on äh, mukana, niin sitten tässä jo otetaan askel kohti valtion apualuetta äh, nämä ovat tärkeitä rahastoja. Minulla ei nyt viimeisimpiä päivityksiä ole, koska asia ei kuulu minun Äh, salkkuun, niin eli en, en, en, en nyt pysty vastaamaan, että mitenkä nämä talletussuojarahastot otetaan tässä huomioon. Kiitos. Um, no, actually, because we didn't... Ei teillä ole enempää aikaa, koska emme aloittaneet äh, kelloa heti alusta, kun äh, puhuitte, eli syntyi väärä kuva siitä, että teillä on enemmän aikaa. Seuraavaksi Beres. Merci. Kiitoksia. Arvoisa komissaari, Apple-tapauksessa Irlannin hallitus valitti päätöksestä ja Apple itse, Apple itse on kiistanut kohtaa komission päätöksessä. Tulee sellainen vaikutelma, että ollaan suur, pitkään taisteluun. Haluaisin tar- tietää vähän tarkemmin, mikä tilanne on nyt ja miten näette tämän prosessin jatkon. Sitten algoritmeista, tekoälystä, Googlesta. Viime viikolla Berliinissä ilmaisitte huolenne tällä saralla. Voidaan nähdä, että USAssa tunnetaan samantyyppistä huolta ja sellainen tunnelma kehittyy ja ehkä haluaisimmekin tietää, miten te näette teidän toimintanne vaikutuksen, kun hintoja muodostetaan keinotekoisesti käyttämällä kyseisiä keinoälyalgoritmeja ja Google-hakukonetta. Tämä, onko tämä lähinnä tällainen resurssiongelma vai löytyykö taustalta tutkimuksia mukaan lukien huonoja käytäntöjä, josta voisitte kertoa meille tarkemmin. Äh, no niin kuin sanoitte, niin Apple kuin Ir- Irlantikin ovat vedonneet Apple jutussa äh, hakuun, eli se on nyt sitten tuomioistuimen käsittelyssä. Tuomioistuin myös päättää aikataulusta, en tiedä tuleeko käsittelystä pitkä vai lyhyt. Me olemme valmistautuneet puolustamaan omaa kantaamme mahdollisimman vankasti. No, selvähän on se, miksi, mutta ehkäpä muutoksen haku vaara on on pienempi sellaisessa tapauksessa, kun kuitenkin pitää muistaa, että tämä unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Me teemme Irlannin kanssa edelleen yhteistyötä tämän summan keräämisen suhteen. Se on ollut hiukan hankalaa, koska on niin valtavasta summasta. Fiat ja Starbucks viime vuoden tapaukset on hoidettu Niissäkin muutoksenhakua on haettu, mutta rahat ovat kuitenkin suljetuilla tileillä, mutta rahat on siis saatu perittyä. Ja tämä, sitten tämä belgialainen tapaus, missä oli useita eri yrityksiä mukana, eli niiden verot täytyy käydä kaikki läpi yksittäin, mutta kyllä, kyllä siinäkin ollaan jo hyvällä tiellä ja tämä äh, asia on hyvissä käsissä. Apple-tapauksessa teemme Iranin kanssa yhteistyötä, jotta asia saadaan hoidettua, koska on tärkeää, että perintä saadaan, äh, perinnästä saadaan huolehdittua. Ja nyt on sitten äh, tärkeää mm, muistaa, miten nämä rahat palautetaan, niin kuin sanoitte, kyse on valtavasta summasta ja saa sitten nähdä, palautuuko se Iranin talousarvioon vai kuinka. Sitten tekoälystä. Mielestäni yrityksille on tärkeää, jos ne tilaavat vaikkapa algoritmeja, että ne ajattelevat äh, ihan alun alkaen niiden toimintaa. Olen nimittäin äh, puhunut ihmisten kanssa, jotka huolehtivat avoimuudesta ja jotka toisaalta huolehtivat yksityisyyden suojasta äh, ja tietosuojasta. Se täytyisi myös myös algoritmeja tilattaessa eh, liiketoiminnassa ottaa huomioon heti alusta alkaen se, että eh, tietosuoja toteutuu ja mitä eh, kehittyneempiä näistä algoritmeista ja tekoälystä tulee, niin sitä merkittävämmäksi tämäkin asia kasvaa. Tähän mennessä me vielä ole nähneet algoritmien yhteistoimintaa tai omaa erityistä toimintaa hintojen hinnoista sopimisen alalla. Tämä, tähän on tarvittu vielä ihmistä, mutta jos tämä nyt on yhdenlaista tekoälyä, jota on käytetty hinnoista sopimisen hintakartelin luomisen, niin kyllä tässä ihmiset ovat olleet kuitenkin vielä taustalla, jotka ovat asioista sopineet. Emme ole tutkimusta vielä suunnittelemassa, mutta Äh, kyllä varmaankin tuloillaan on. Olemme nähneet ensimmäisen edustajaa. Beresin mikrofoni ei ollut päällä, eli tulkit eivät kuule kysymystä. Kyllä, meidän täytyy olla tietoisia omia IT-välineitämme kehittäessämme, jotta havaitsemme tällaiset yritykset. Ja tietenkin meidän täytyy kuunnella kansalaisia, jos he ovat havainneet jotain, jos heillä on huolenaiheita. Ja tietenkin keskustelu on käynnissä ja meidän täytyy yhdessä huolehtia siitä, että pysymme valveilla ja että kuluttajat eivät häviä. Onen Lerner. Kiitoksesta Pirkko Ruonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari Vestager, olette tehnyt loistavaa työtä epäreilun verokilpailun kitkemiseksi Euroopan unionissa, josta haluan teitä kiittää. Harva olisi voinut 1990-luvulla kuvitella, mihin suuntaan alun perin suoriin tukiaisiin keskittynyt EUn valtionapulainsäädäntö kehittyy 2010-luvulla. On merkittävää, että myös muiden maiden veropohjia syövät veroedut voidaan katsoa nykyään tukiaisiksi yrityksille, sillä tukiaisiahan ne pohjimmiltaan ovat. Unionin oikeudenkäynnit Irlannissa ja Luxemburgissa Googlen ja Starbucksin valtionaputapauksia vastaan voivat parhaimmillaan toimia merkittävinä jarruina haitallisen verokilpailun leviämiselle ja tukea tätä kautta reilumpaa kilpailua erikokoisten ja tyyppisten yritysten välillä kun ottaa huomioon, miten merkittäviä kysymyksiä nämä valtionapulinjaukset ovat koko unionille, olisi kiinnostavaa kuulla näkemyksiänne järjestelmän tulevasta suunnasta. Mihin raja hyväksyttävän ja tuomittavan verolainsäädännön välillä tulevaisuudessa tullaan vetämään kilpailukomissaarin näkökulmasta? Olivatko Starbucksin ja Applen veroetuihin keskittyneet oikeudenkäynnit viimeinen etappi EUn kilpailulainsäädännön kehityksessä? Vai tulemmeko näkemään uusia avauksia verotuksen saralla? Toiseksi haluaisin kysyä, Oletteko saaneet unionilta ja jäsenmailta kaiken tarvittavan tuen näiden tapausten tutkimiseen ja eteenpäin viemiseen? Onko jotain pullonkauloja, joihin voitaisiin puuttua, jotta haitallisia verokilpailuja voitaisiin torjua vieläkin tehokkaammin? Kiitos. Well, first of all, thank you very much. Ensinnäkin äh, kiitos oikein paljon teidän äh, ystävällisistä sanoistanne tehdystä työstä. Arvostan sitä kovasti. Me jatkamme tätä työtä valtion apuväline on väline, jossa keskitymme asioihin, jossa on kyseessä selektiivinen etu, joka vaikuttaa suoraan ja jossa valtion resurssit ovat kyseessä. Ja tässä on kysymys erityisistä veroeduista, jotka joskus ovat laitonta valtionapua aika paljon ohjeistusta on annettu jäsenvaltioille niin, että jäsenvaltiot pysyisivät poissa näistä asioista ja me yritämme antaa enemmän ja enemmän opastusta, kun me opimme näiden tapausten pohjalta. Eli tämä on asia, jota me jatkamme, koska meistä ihan kuten mikä tahansa valtion tuki, se on haitallista kaikille niille yrityksille, jotka maksavat veroja versus ne yritykset, jotka eivät maksa. Joten tämä on haitallista kilpailulle yritysten kesken ja se on myös haitallista niille ihmisille, jotka työskentelevät näissä yrityksissä, että he näkevät, että jotkut voivat tehdä työtä veronmaksajien rahoilla. Ja tämän sanottua, niin tärkeää on myös se työ, mitä kollegani Pierre Moscovici tekee, ja että hän pääsee eteenpäin. Me tarvitsemme parempaa lainsäädäntöä jo heti tuonne etuovelle, esimerkiksi yhteinen yritysten veropohja. Tämä tekisi sen paljon helpommaksi PK-yrityksille, jotka toimivat vain kahdessa tai kolmessa jäsenvaltiossa niin, että he tietäisivät tarkkaan, mitä veroja he maksavat. Ja silloin suurten yritysten olisi vaikeampi järjestäytyä sillä tavalla, että ne eivät maksa veroja. Avoimuus on myös erittäin tärkeää, kun varmistetaan se, että me kansalaisina tiedämme, mitä tapahtuu yrityksissä, eh, eli osallistuvatko ne samalla tavalla veronmaksuun kuin muutkin yritykset ja osallistuvatko ne yhteiskunnan ylläpitämiseen. Tekin tiedätte varmasti ihan yhtä hyvin kuin minä, että Euroopan talouden selkäranka ovat PK-yritykset. Ne maksavat veronsa, luovat työpaikkoja, ottavat harjoittelijoita ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ne eivät ole yksin, vaan että me pidämme yrityksiä ja jäsenvaltioita vastuullisina, mikäli annetaan laittomia äh, veroetuja. Grazie, caro presidente. Good afternoon, Commissioner Vestager. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari Vestager. Tervetuloa jälleen Eko, Ekon valiokuntaan. Ei mikään yllätys. Jatkan tästä Googlen äh, tapauksesta ja esitän teille saman kysymyksen kuin kuulemisessanne lokakuussa 2014. Seitsemän vuotta sitten komissio ilmoitti Googlen rikkoneen kartellilainsäädäntöä. Aivan hiljattain te ilmoititte, että Gazprom ja teidän yksikön samaa mieltä oli mukana tässä kiistassa. Ensimmäinen kysymys, voimmeko odottaa ratkaisua Googlen kanssa myös pian? Sitten toinen kysymys, te aina puhutte Googlen juristien puolustusoikeusta. Tietenkin heillä on se, mutta ettekö ole sitä mieltä, että seitsemän vuoden aikana puolustusoikeusta on tässä tarpeeksi kunnioitettu. Ja vielä lopuksi, onko teidän yksikkönne lopettanut tietojen analysoinnin, jota Google on antanut? Kuten tiedätte, viime vuonna eri valit kantajat ovat joutuneet lopettamaan mm, toimintansa, yritystoimintansa, koska johtuen Googlen toiminnasta, kuten te tiedätte, aika on tavallaan monopolien ystävä. Me emme voi odottaa enää tässä yhtään pidempään. Teidän pitäisi tehdä päätöksiä. Ja miksi ette ilmoittaisi päätöstänne juuri täällä parlamentissa mieluummin kuin esimerkiksi ensi kuussa Chicagon konferenssissa, jonne osallistutte. Toiseksi mielestäni meidän ei tarvitse tuntea Googlen salaisia algoritme tai Coca-Cola reseptejä. Me tarvitsemme reilua kilpailua, se pitää palauttaa Google-haun ensimmäiselle sivulle mukaan lukien Googlen omat palvelut. Lopetan tähän. Googlella on 92 prosenttia markkinaosuudesta ja e- haut vain lisääntyvät mobiilivälineissä, joten tällä, tällä ensimmäisellä hakusivulla on erittäin suuri merkitys, tai oikeastaan ainoastaan sillä on merkitystä. Well, I will... No, en minä Chicagossa mitään ilmoitusta. Että itse asiassa olen joutunut perumaan matkani Chicagoon. Mutta se ei kyllä johdu teistä. Tämä Google-tapaus on ollut merkittäviä keskusteluja sopimisesta ja jossa Almunia olisi onnistunut sopimaan asiasta, niin sitten monet yritykset eivät olisi joutuneet kärsimään. Sopimusmenettelyä yritettiin, mutta se epäonnistui. Ja olisi se, jos se olisi onnistunut, niin se olisi ollut suuri menestys, koska niin kuin sanoitte, sitten ehkä jotkut yritykset eivät olisi joutuneet kärsimään niin kuin ovat kärsineet. Ja tällä hetkellä Olemme käsittelemässä Googlen vastauksia kysymyksiimme. Ehm, tässä on erilaisia syytöksiä esitetty ja vastalauseita. Emme me tiedä, menevätkö jutut oikeuden käsittelyyn, tuomioistuin käsittelyyn vai eivät, mutta sen voin teille todeta, että ne, joilla on juttuja komissiossa käsitteillä, niin voivat täysin luottaa siihen, että komissiossa kaikki tapaukset käsitellään äärimmäisen huolellisesti faktoihin perustuen. Ja olen myös tietoinen siitä, että, mm, että paitsi että tämä hakuasia on tärkeä, niin me olemme myös Android-tapauksessa kuulleet että Google on käyttänyt asemansa hyväkseen, säilyäkseen suurimpana ja, ja todella, tämä on todella prioriteetti meille, jos me pystymme todistamaan tämän väittämämme, niin, niin sitten asioihin tulee suuri muuto, muutos, kun puhutaan netti, netin käytöstä, pienistä laitteista ja niin edelleen. Eli kyllä tässä on hyvin, hyvin merkittävistä asioista kyse. Very few seconds. Very few seconds. Lyhyesti vielä. Powers to intervene. Komissio sai toimivaltuudet puu. Pitäisikö sen saada, voida puuttua aikaisemmin? Take your advice. Good. Panen tämän merkille. Bets per meio. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän arvoisaa komissaaria hänen valmiudestaan jälleen kerran osastokokoukseen. Me haluaisin ottaa sille kaksi asiaa maatalousmarkkinat ja sähkömarkkinat ja kirjalliset tiedonot, joita olemme hiljattain saaneet asiasta komissiolta ja haluaisin kiittää teitä erityisesti teidän puheenvuorostanne tänä iltapäivänä, kun puhuitte maataloussektorista ja kiinnitätte siihen todellakin sitä merkitystä, mikä sillä onkin. Tänä, tällä viikolla meille juuri lähetettiin teidän vastauksenne viimeisestä kilpailukertomuksesta. Siellä on mukana viittaus toim- sitovaan toimintaan, väärikäytöksiä vastaan ketjussa. E, alla on todella keskittynyt mm, panoksiin, siemeniin, rehuihin ja niin edelleen, ja on myös monenlaisia monopoleja, kuten Monsanto, ja sitten tähän liittyy kaupalla pito, supermarkkinat pitävät todellakin tiukoilla viljelijöitä. Teidän vastauksenne te sanotte meille, että eurooppalainen kilpailuviranomaisten verkosto neuvostelee, keskustelee näistä kysymyksistä ja on julkaistu kertomus maatalousmarkkinoista. Tältä kannalta katsottuna haluaisin kysyä, minkälainen tulos näistä neuvotteluista on syntynyt ja miten te aiotte jatkossa toimia, jotta voidaan suojella pienviljelijöitä Euroopassa. Sitten mitä tulee sähkösektorin, kirjallisessa kysymyksessä hiljattain pyysimme sel, sel- selityksiä, miksi sähkön hinta on noussut tammikuussa. Silloin yli sadalla eurolla hinta nousi megawattia kohti Elvia, Belgiassa ja Espanjassa muun muassa. Ja, ja niin kuin usein käy kirjallisessa kysymyksessä, komissio ei antanutkaan vastausta. Me Meistä kyse on energiamarkkinoiden vapauttamista. Se on vaikuttanut tällaiseen kilpailun vastaiseen toimintaan, jota on vaikea havaita, koska se lisää oligopolien mahdollisuuksia käyttää hyväkseen strategisesti eroja kansallisten markkinoiden ja niiden tuotantorakenteiden välillä. Tässä mielessä eikö olisi parempi kuluttajien kannalta lisätä vira, julkisten viranomaisten roolia myös jopa kal- samalla suuria energialaitoksia, jotta voitaisiin täytäntöönpanna tavoitteita, jotka äh, sääntelijä on asettanut tavoitteeksi, mutta ei pysty toimimaan esimerkiksi energianiukkuutta vastaan. Kiitoksia. Um, two different points in the question. Kaksi eri asiaa tässä kysymyksessä liittyen maanviljelijöihin Yhden asian sanoin jo aluksi. Me yritämme antaa niin konkreettista ohjausta kuin mahdollista tai neuvonta siten, miten he voivat toimia yhdessä, varastoida, toimittaa, vahvistaa yhteistä tuottavuutta niin, että heillä olisi isompi osio tässä arvoketjussa, koska kuten te sanotte, kes, kun keskitytään inputtiin, te tiedätte, että me katselemme nyt tällaisia yhteen sulamisia, yhteen Tämä on erittäin tärkeää kuitenkin kuluttajille, tässä tapauksessa maanviljelijöille, se, että he voivat hyötyä kilpailusta ja sen eduista, ei vain hinnoissa ja laadussa, vaan myös innovaatioissa, koska tämä on hyvin tärkeä markkina myös innovaatioille se, että on esimerkiksi aineita, jotka eivät ole vaarallisia maanviljelijöille itselleen tai ympäristölle. Eli tämä on tuolla input-puolella, on hyvin paljon maanviljelijöitä ja sitten on toinen keskittymä äh, tuolla äh, vähittäismyynnissä ja sitten kansalaiset seuraavassa ketjussa, kuluttajat ja siinä välissä on sitten muita osioita. Me teemme parhaamme varmistaaksemme, että he tietävät ja osaavat käyttää näitä sääntöjä, koska olemme nähneet, että jos on pieni maanviljelijä, niin silloin tarvitsee konkreettista ohjausta, miten tehdä tämä, miten saada tämä toimimaan. Ei välttämättä ole mahdollisuutta esimerkiksi maksaa lakimiehelle tästä avusta, ja että, tai että lakimies ylipäätään edes tietäisi, kuinka tässä toimitaan. Joten nyt me yritämme selvittää, voimmeko toimia selkeämmin ja konkreettisemmin niin, että tämä toimisi. Toinen asia, Tästä tuli raportti pari kuukautta sitten, kuten sanoitte, ja nyt teen yhteistyötä Phil Hoganin kanssa, joka on vastuussa maanviljelystä, siltä osin, että mitä tehdään seurannan suhteen. Ja me teimme tämän tavallaan arvojen pohjalta sillä tavalla, että kilpailu on hyvä asia, mutta sen pitäisi myös toimia sinun kohdallasi, eikä vain seura- tälle arvoketjulle, vaan myös sinun kohdallasi sen täytyy tuoda etua. Ja me toivomme, että me voimme saada aikaan tiettyä seurantatyötä tässä. Ää, ikävä kyllä, tämä asia peruttiin maatalousvaliokunnassa ihan hyvistä syistä, mutta me tulemme palaamaan tähän asiaan. Sähköpuolelta se, mitä tarvitaan, on säätelijä, joka käyttää valtaansa ja katsoo näitä sähkömarkkinoita sillä tavalla, että voidaan estää epäreilu toiminta. Ja ajatukset siitä, miksi vapauttaa sähkömarkkinat, no minusta nämä ajatukset ovat ihan valideja vielä, mutta toki niitä täytyy kuitenkin säädellä niin, että voidaan palvella asiakkaita. Esimerkki tästä voisi olla vaikka Ranskan kilpailuviranomaiset, jotka olivat sitä mieltä, että tämä yhtiö Engi, ja, eh, joka antoi sakot eh, Engille 100 miljoonaa euroa ihan hiljattain, koska eh, he toimivat epäreilulla tavalla muita toimijoita kohtaan sähkömarkkinoilla. Tämä ei tapahtunut teidän markkinoillanne, mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten viranomainen voi huolehtia siitä, että kaikki toimii kansalaisten eduksi, koska markkinoille saadaan enemmän kilpailua koko energiaunionin ajatuksen on se, että et ole tavallaan sidottu omiin kansallisiin markkinoihin, vaan että energia voi matkustaa ylitse kansallisten rajojen niin, että me voisimme myös esimerkiksi hyödyntää enemmän uudistuvista energioista tulevaa energiaa, mutta tämä vaatii investointeja ja kestää jonkun aikaa ennen kuin se toimii. Ja tätä kautta me voimme ehkä ratkaista myös tämän ongelman, joka liittyy sähköpiikkeihin, ja että tämä toimitus tapahtuu joustavammalla tavalla. Michael Reiman. Kiitos ja sitten seuraava puhuja. Thank you and thank you Commissioner for being... Kiitos ja kiitos äh, komission jäsen siitä, että olette jälleen tullut vieraaksemme. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin äh, yritysten yhteen sulautumisvalvontaa. Facebookin kohdalla esimerkiksi ei ollut mahdollista tätä, näitä hankintaa tietoja tarkastaa, kun kyse ei ollut myynnistä, vaan se oli käyttäjäpohjaista. Ja minun mielestäni tämä kehitys kulku ei ole oikea, kun nyt puhutaan jo digitaalisesta taloudesta ja sääntömme ovat 2-13 vuotta vanhoja, eli ovat kyllä vanhentuneet, jääneet ajan kyydistä. Pitäisikö mielestänne tehdä jotain? Toiseksi nopeus. Te ja teidän toimistonne mielestäni työskentelette varsin nopeasti, mutta ehkä olen hiukan kärsimätön, kun aina kun käynnistätte jonkun tapauksen käsittelyn, minä jo heti alan odottaa tuloksia ja erityisesti digitaalitalouden aikana asiat ovat kiireellisiä. Katsotteko, että nykysääntöjen pohjalta voitte tehdä työtänne kyllä nopeasti vai pitäisikö asiaan puuttua, erityisesti kun puhutaan äh, yhteistyöstä kansallisten äh, viranomaisten kanssa, eli pitäisikö tässä mahdollisesti toteuttaa muutoksia. Kolmas kysymykseni liittyy kansalliseen sääntelijään. Euroopassa nyt 28 hallitusta tai ainakin jotkut niistä ovat äh, jälleen kääntyneet kohti ekoistista kansallismielistä taloudenpitoa. Ja mielestäni tällainen suuntaus on viime kuukausina nyt ollut lisääntymässä ja todennäköisesti tulee olemaan lisääntymään päin myös tulevina kuukausina. Mikä voisi olla kansallisten kilpailuviranomaisten rooli tulevaisuudessa ja miten voimme yhdessä teidän lähestymistapaanne pohjalta huolehtia siitä, että tämä ekoismi itsekyys ei kerta kaikkiaan ota valtaansa koko unionia? Kiitos. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, fuusioiden valvonta. Komissio kyllä kävi läpi WhatsAppin ja Facebookin yhteensulautumista, mutta voimme, pystymme tekemään näin vain, koska brittiviranomaiset pitivät tätä parempana ja tätä kautta me pystyimme hoitamaan asian ykkösvaiheessa pelkkä mm, merkintätapaukseen, koska koska me totesimme näiden Facebookin ja WhatsAppin kohdalla meillä on sellainen tunne, että emme saaneet fuusion aikaan oikeaa tietoa asiasta. Pystyin käyttämään puhelinnumeroja, että voi identifioida käyttäjiä ja sulauttaa tietoja kahdesta eri yksiköstä yhteen. Nyt olemme saaneet vastaukset Facebookilta tästä vastalauseesta ja olen nyt analysoimassa näitä tietoja. Se olisi muuttanut, ei olisi muuttanut fuusiovalvonnan tulosta, mutta sitten meidän kannaltamme tämä on ratkaisevan tärkeää, että me saamme oikeaa tietoa, koska muutonhan me emme voi tehdä työtä. Joten tämän takia me todellakin ponnistelemme sen eteen, vaikka se ei muuttaisi mitenkään tulosta tästä fuusiosta, mutta että kuitenkin saamme sen, mitä me tarvitsemme ja haluamme. Sitten miten nähdään nämä oikeat, fu, oikeus nähdä fu, tietoa fuusiosta. Olen tästä samaa mieltä kanssa, me haluamme, kysymme sidosryhmiltä, miten me voimme hoitaa tätä kysymystä, koska ei ehkä riitä, että saadaan kynnys ö, liikevaihdosta, että näemme tällaisen fuusion. Ehkä yritys on todella arvokas liikevaihdon kohdalla, mutta ei ihan vielä ehkä, mutta se saattaa liittyä paljon tietoa, dataa, joista pian, on, pian tulee näkymään suurena liikevaihtona. Tätä kautta me voisimme nähdä sitten tämän fuusion tapahtuneen, mutta tällä hetkellä me analysoimme vastauksia, joita olemme saaneet, jotta voisimme nähdä, voimmeko tehdä sellaisia sääntöjä, jotka todellakin toimivat, koska tietenkin tarvitsemme sääntöjä, jotka eivät ole täysin arvailun pohjalta, vaan haluamme, jotta yritykset voivat tietää, pitääkö heidän ilmoittaa syystä meille vai ei. Sitten viimeinen kysymys. Niin nopeudesta tuli kysymys. Niin kyllä, mielestäni säännöt kyllä sallivat sen, että teemme tehokkaasti työtä, mutta vieläkin voimme tätä parantaa eri ajattelen eri osia prosessissa, koska viikko jossain asiassa ja viikko tuossa voi auttaa meitä viemään loppuun tutkimuksemme nopeasti. Ja samanaikaisesti me tarkastelemme ja saatamme keskustella tästä asiasta myös kilpailuviranomaisverkoston kanssa, miten voidaan asettaa tällaisia kieltomääräyksiä. Meillä on erittäin tiukka lähestymistapa tätä kohtaan ja komissiossa pitää siis todistaa, että on tapahtunut todella peruuttamatonta vahinkoa ja varsin harvoin tätä välinettä käytetään. Ja sitten on joitakin oikeudenkäyttöalueita, esimerkiksi Ranskassa, missä tätä käytetään varsin usein ja menestyksekkäästi. Joten me yritämme nyt ottaa selville. Ensinnäkin me tavat haluamme, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja noudattavat oikeusvaltioperiaatetta ja oikeutta puolustaa itseään ja samanaikaisesti voimme todistaa tämän, pitäisikö meidän sitten enemmän, enemmän käyttää näitä kieltomääräyksiä hyväksi. Sitten vielä lopuksi niin juuri tämä kysymys juurista takeista riippumattomassa päätöksenteossa. Tästä todellakin haluamme teidän kanssamme kovasti keskustella, ja tämä ei tullut esille vain hiljattain, vaan siitä puhuttiin myös silloin, kun edeltäjäni tarkasteli, mikä on Eh, Euroopan kilpailuviranomaisverkon rooli. Ja erityisesti riippumattomassa päätöksenteossa, jossa heijastellaan faktoja, todisteita, oikeuskäytäntöä, sillä kaikilla on olennainen merkitys. Marko Valli. Kiitoksia Valli. grazie Presidente. Ringrazio il Commissario per essere qui. Eh, kiitos. Eh, kiitos komission jäsenelle siitä, että olette tulleet paikalle vastaamaan kysymykseen. Muutama kysymys lisää. Ensimmäinen aika yksinkertainen, mutta haluaisin varmistaa, varmistua siitä, että tällaiset pienet ja keskisuuret säästäjät Italiassa, tulevatko he saamaan mitään korvauksia, jos on kysymys esimerkiksi sijoittajavastuusta, bail-inistä, jos tämä olisi seurausta esimerkiksi petoksesta. 2013 monet, sitä lähtien monet eurooppalaiset maat ovat käyttäneet satoja tuhansia euroja. Eikö ole niin, että komissio haluaisi, komission pitäisi nyt selvittää, mitä tukia yritykset ovat käyttäneet ja koska on niin paljon yrityksiä, jotka eivät näitä vastaavia satoja tuhansia ole saaneet. Italiassa muutama toimittaja on julkaissut luettelon niistä suurista voittajista Italian pankkien kohdalla ja ja siinä käy ilmi, että kysymys ei ole pienistä lainoista, vaan suurista lainoista suurille lainanottajille. Ja eh, kyseessä ovat olleet henkilöitä, jotka ovat olleet lähellä eh, suuria teollisuuslaitoksia tai poliitikkoja. Eikö komissio öö, mitä, miten näitä järjestämättömiä lainoja on käytetty ja missä maissa ja miten viranomaiset ovat tässä toimineet Tämä voisi johtaa nyt ikävään synergiaan poliitikkojen ja yritysten ja pankkien välillä ja että kaikki vielä tavallaan lakaistaan maton alle. Uh, on the first uh, question of, uh, of No tästä ensimmäisestä kysymyksestä, eli piensäästäjien säästöt tietenkin, jos pankissa on säästöjä ja kuulee, että on vaarana, että jotakin on tapahtumassa, niin haluan sen tietenkin tietää. Niin kauan kun on säästötili, niin mielestäni on erittäin hyvä, että meillä on tämä sääntö ensimmäisen sadan tuhannen euron talletussuojasta. Mutta jos on kuvitellut, että on säästötili, niin sitten voikin käydä niin, että että äh, onkin omistanut ikään kuin pienen pienen siivun pankista. Ja tämä on ollut kyllä ikävä yllätys sitten, sillä uudet sääntömme äh, kyllä merkitsevät sitä, että jos on mahdollisuus isompaan voittoon, niin sitten täytyy ottaa myös joka isompi riski. Ja näin ollen pankit ja kansalliset viranomaiset kumpikin ovat mielestäni hiukan mm, pyrkineet tietenkin estämään tällaisen tapahtumisen tulevaisuudessa ja tällainen vääränlainen myynti virheelliseen tietoon perustuva myynti on ollut suuri ongelma ja ihmisten, on, ihmisten täytyy voida tietää, mistä on kyse kulloinkin eri tuotteissa ja milloin he ottavat suuremman riskin. Mutta olette aivan oikeassa siinä, että väärän tietoon perustuva myynti on suuri ongelma ja parlamentissa meillä on ollut aiempaa lainsäädäntöä juuri siitä, että eh, näiden rahoitustuotteiden eh, tiedot täytyy todella selittää eh, kuluttajalle. Ja mitä tulee sitten pankkiapuun? Jäsenvaltioilla on ollut hyvin erilaisia tilanteita eri aikoina ja komission on täytynyt lainsäädäntö lainsäädäntöä luonnollisesti kunnioittaa kussakin tilanteessa ja olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja varmaan tiedätte, että aiemmin komissio on käsitellyt muistaakseni 122 ta- tapausta, jotka ovat koskeneet pankkeja, jotka joko ovat olleet purkutilassa e, taikka joiden tilanne on saatu hoitua järjestelmällisesti. Mutta nyt on hiukan uudet vedet. Meillä on nimittäin e, e, täysin uutta lainsäädäntöä juuri tämä pankkien ongelmanratkaisumekanismi ja purkumekanismi. Ja nyt todella täytyy samalla tietenkin muistaa kolikon toinen puoli, eli valtionapu. Viimeinen vastaukseni kysymyksenne nimistä. Emme me niitä niinkään katsomme. Katsomme, mitenkä asiat voi hoitaa. Esimerkiksi Espanjassa on aika suuri salkunhoitoyritys, joka hoitaa kiinteistöalan järjestämättömiä lainoja ja tämä prosessi tulee kestämään vielä vuosien ajan Espanjassakin. Ja kun puhutaan järjestäytymistä lainoista, niiden hoitaminen voi olla hyvin, hyvin vaikeaa, koska näitä lainoja voi olla hyvin eri aloilla. Aiemminhan usein äh, näimme, että järjestämättömät lainat olivat juuri kiinteistöalalla ja tällöin voitiin perustaa yhtiö äh, huolehtimaan asioista ja sen johto tunsi kiinteistöalan, mutta jos näitä onkin nyt monilla eri aloilla samanaikaisesti, niin ei ole ihan helppoa, että otetaan yksi yhtiö hoitamaan koko pakettia ja se on nyt ollutkin viime vuosina tässä ongelmana monissa tapauksissa, mutta tietoisia me totta kai olemme ja olemme tietoisia siitä, että joissain jäsenvaltioissa järjestämättömät lainat tulevat taakaksi koko taloudelle ja siksi pyrimmekin samaan aikaan mekanismeja, joiden kautta järjestäytymättömiä lainoja voitaisiin hoitaa myös valtion avun kautta tietyissä tapauksissa ja tilanteissa. Kiitos. Kiitos. Thank you. Kiitos, kiitos teidän esityksestänne ja tästä näkyvyydestä, näkyvyydestä, jota te annatte Euroopan unionin kilpailupolitiikalle. Se painottaa hyvin paljon sitä, että me joskus hieman unohdamme, mistä unionissa on kysymys, koska me aina puhumme siitä, mitä meidän pitää tehdä, ja unohdamme, miten paljon se jo merkitsee tämän päivän arkielämässä, talouselämässä. Kaksi kysymystä hieman pitkemmällä aikavälillä liittyen oikeusvarmuuteen. Yksi liittyy retroaktiivisuuteen. Mitä te voitte sanoa eri näkemyksistä valtion tuista ja verotusratkaisuista. Minusta on ongelmallista, kun komissio sakottaa yrityksiä viisi kymmenen jopa 20 vuotta taaksepäin ajassa. Haluaisin kuulla hieman teidän näkemyksenne tästä retroaktiivisuudesta ja siitä, miten tämä vaikuttaa investointeihin liittyen kunkin maan sääntöihin. Toinen asia liittyy siihen, että meidän täytyy saada eurooppalaiset globaalit toimijat yhdentymään. Jos katsotaan taaksepäin, niin tässä on sellainen suuntaus, että suuret yritykset tai globaalit johtajat pienissä maissa arvioidaan hieman eri tavalla, kun ne liittyvät yhteen kuin suuret, jos suuret valtiot tekevät näitä siitä huolimatta, että kaikki toimivat äh, äh, yhtenäismarkkinoilla, mutta ne arvioidaan paikallismarkkinoiden mukaan. Miten te tarkastelette tätä tänä päivänä? Ja sitten konkreettisempi kysymys. Aikooko komissio hyväksyä Aiko komissio hyvä. Tulkki pitää anteeksi. Tämä tulkki ei kuullut sitä sanaa. Very much, um... Kiitoksia kovasti jaan täysin ensimmäiset ajatuksenne siitä, että on tärkeää ymmärtää se, mitä olemme saavuttaneet ja arvostaa sitä, eikä puhua vain siitä, mitä halutaan vielä lisää saavuttaa. Joskus tämä on vähän politiikan luonne sellainen, että puhutaan näin tulevaisuuden muuttamisesta ja sitten pidetään niistä selvyytenä se, mitä jo on aikaan saatu. Mutta nyt kun juhlitaan Rooman 60-vuotispäivää, pelkästään se seikka, että on ollut 70 rauhanvuotta, ei, se että ihmiset ovat tuolta rauhaa miksi sodat olisivat kadonneet planeetaltamme ikävä kyllä päinvastoin. Tämä on huomattava saavutus, eikä se ole itsestäänselvyys, että näin kävi. Ja joskus on todella hyvä idea hiukan pysähtyä miettimään. Tämä on todellakin valtava saavutus ja tämä voi innoittaa meitä ja saada meitä ratkaisemaan tämän päivän ongelmia. Oikeudellinen varmuus syntyy, kun komissio on antanut su- suostumuksen jollekin. Se voi tulla eri muodossa, yleensä päätöksen muodossa. En mä mitään ilmoituksia sellaista järjestelmästä, että monikansalliset yritykset voivat maksaa alhaisempi taksi, taksi, veroja kuin yksittäiset yritykset. Tietysti tätä on vaikea todistaa, mutta jos haluaa tällaisen järjestelmän perustaa ja haluaa kertoa siitä komissiolle, niin silloin saako täyden oikeuden varmuuden, mutta asia on niin, että kaikissa hallituksissa tämä tehtävä tehtävänä on täytäntöönpanna kansallisen parlamentin laatimaa lainsäädäntöä ja samoin EUn lainsäädäntö pitää toteuttaa ja näiden asioiden pitää toimia yhteen toteutua yhdessä. En koskaan käyttänyt sanaa retroaktiivisuus, taannehtivuus, taannehtivuus, taannehtivuus kun puhutaan laittomien ää, tukien perimisestä. Tässä on toteutettu lakia tavallaan väärinpäin ja teillä on kaikilla kokemusta näistä äärimmäistä, kuinka poikkeuksessa tämä on, jos näin tehdään. Ja silloin tehdään näin, peritään vain, että voidaan hyödyttää jotakin aivan erityisesti jotakin tahoa. Tässä kyllä veroja ei ole maksettu, nämä eivät ole sakkoja, vaan veroja vain, jota ei ole maksettu. Ja me voidaan mennä taaksepäin kymmenenkin vuotta siihen pisteeseen, kun aloitimme esittää kysymyksiä asiasta. Ja minun mielestäni Tämä on hallittu tapa hoitaa tätä asiaa. Sitten mitä tulee globaaleihin mm, huippuyrityksiin, e, e, e, meillä ei ole mitään sääntöjä sitä vastaan, että etteikö voi olla suuri yritys. Voi kasvaa, tulla suureksi, mutta ei voi ostaa tavallaan kokoa itselleen kun katsotaan fuusioita, ja meillä on joitakin erittäin suuria fuusioita myös viime vuosina, niin me yritämme ottaa selvää, voiko ku, asiakas kääntyy jonkun toisen puolen, joku yhteisyritys nostaa hintoja. Voiko kuluttaja sun sanoa, että no, minä menenkin sitten muualle. Ja niin kauan kuin tämä on mahdollista, voi käydä muualta ostamassa tuotetta palveluita. Silloin kilpailu toimii vielä, mutta joskus tässä ei enää ole järkeä. Telemon, telekommarkkinat ovat hyvä esimerkki jos hinnat nousevat omassa maassa, silloin sama vaikuttaa, tämä tapahtuu naapurimaissa, vaikka on tehty hiljattaisia muutoksia verkkovierailumaksujen kohdalla. Yhä enemmän markkinoissa tulee EU-laajuisia, jossakin määrin myös globaaleja markkinoita, ja tämä tietysti luo tilaa myös erittäin suurille eurooppalaisille yrityksille. Sitten kysymys Nostrin kakkosesta niin niin tässähän varapuheenjohtaja Tseskovits ja Kanjete, komissaari Kanjete ottivat tämän esille. He vieläkin tarkastelevat ja pohtivat ovatko eri oikeusperustat koskien kaasu- ja sähköverkkoja tähän sovellettavissa, mutta uskon, että he tulevat johtopäätökseensä varsin pian asiasta. Uh, Kiitokset ja Tibor seuraavaksi. Markus Ferber. Markus Ferber saa nyt sitten jatkaa puheenjohtajana. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Arvostan kovasti sitä, että olette valmis vastaamaan kysymyksiämme, jopa niitä ikivihreitä, jotka aina toistelemme. Haluaisin muistuttaa teitä ehkä kysymyksestä tai asiasta, 25. maaliskuuta 1957, paitsi että allekirjoitettiin Rooman sopimus, myös Euratom-sopimus. Ja Euratomhan edelleen sääntelee ydintoimintaa, ydinalan toimintaa Euroopan unionissa, vaikkakin uskon, että 60 vuotta sitten uusiutuvat energialähteet eivät olleet käsite, jota kukaan edes olisi tuntenut. Ja Euratom-sopimus määrittelee, että jos jäsenvaltio, kuten omani Unkari, haluaa perustaa ydinvoimalan, niin jopa komission täytyy auttaa jäsenvaltiota toteuttamaan tämä parhaalla mahdollisella tavalla. Vastikäinen päätöksenne, siis komission päätös, sitä, että annettiin vihreää valoa Unkarin hallitukselle perustaa uusi ydinvoimala Unkarin, joka muuten on viime vuosisadan venäläistä teknologiaa, tämä tuleva voimala, niin Unkarin äh, kansalaiset olivat kyllä järkyttyneitä tästä päätöksestä. Valtava enemmistö Unkarin kansalaisia ei halua lisää ydinvoimaa, mutta silti hallitus aikoo asiaa viedä eteenpäin ja rehellisesti toki tiedän, että sen kun vaan sitten unkarilaiset vaihtavat hallituksen joku kaunis päivä ja näin ehkä saavat estettyä tämän asian tapahtumisen, mutta enkä minä todellakaan syytä teitä enkä komissiota. Minä ymmärrän kyllä, että säännöt ovat sääntöjä, mutta silti en ole kyllä tyytyväinen tuohon teidän päätökseenne. Haluaisin muistuttaa teitä yhdestä asiasta, jota ehkä otettu huomioon kunnolla päätöstä tehtäessä komissiossa. Unkarin hallitus selkeästi, selvästi kieltää, estää kilpailua. Eivät nimittäin anna minkäännäköisiä toimintalupia esimerkiksi tuulivoimalahankkeille, laittavat uusiutuville energialähteille kovia, kovia veroja tasoittaakseen tietä ydinvoiman lisärakentamiselle. Näin ollen kysyisinkin, pitkällä aikavälillä aiotteko seurata tätä, tätä ö, asioiden kehittymistä vai katsotteko, että tämä on hävitty taistelu? Well, as, as you say, uh... Kuten sanoitte, te tiedätte säännöt, olette seuranneet tätä tapausta hyvin tarkkaan ja läheltä. Tämä on minulle hieman outoa, koska henkilökohtaisesti en kannata ydinvoimaa. Minun kotimaassani meillä ei sitä ole, ja ihan hyvistä syistä mielestäni. Siitä huolimatta minun täytyy luonnollisesti kunnioittaa sitä tosiasiaa, että jäsenvaltion, jäsenvaltio ja jäsenvaltion hallitukset itse valitsevat tämän energiapakettinsa. Ja ne päätökset, mitä me komissiossa teen, eivät ne liity siihen, voiko hallitus tehdä tätä päätöstä vai ei, vaan kysymys on siitä, annetaanko valtion tuki, apua. Ja silloin, no nyt Unkari tässä tilanteessa, sen täytyy tehdä sitoumuksia varmistaakseen, että ei äh, vahingoiteta kilpailua sähkömarkkinoilla, ja näin he ovat tehneet. Äh, kollegani Bienkoska on katsonut tätä tarjousmenettelyä, onko sääntöjä seurattu. Ja kollegani Kaniete tarkastelee hyvin tärkeää kysymystä liittyen turvallisuuteen. Onko säätelijällä tarpeeksi oikeuksia seurata näitä turvallisuuskysymyksiä ja päästä käsiksi niihin? Ja sitten kun kaikki nämä asiat on selvitetty, niin asia on Unkarin hallituksen käsissä. Ja se, mitä mainitsette, että ei anneta enää lupia tuulivoimaloille tai verot uudistuvalle energialle. Toki jos me saamme valituksen, niin me käsittelemme sen. Ei välttämättä siksi, että tehdään tätä valtion tukitutkimusta, vaan siksi, että jos hallitus on harjoittanut jonkunnäköistä hämäräpeliä, niin tarkastelemme tilannetta. Siis, äh, Seuraavaksi Alain Lamassur. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän teitä komissaari erinomaisesta johdannosta ja bravo suorituksillenne. Esittäisin teille kysymyksen, pitkän aikavälin kysymyksen. Ja tässä ei ole mitään suoraa tai epäsuoraa kritiikkiä sitä kohtaan, miten komissio tällä hetkellä tekee työtä ja aivan erityisesti miten te teette työtä päinvastoin. Te otitte esille johdannossanne kansallisten kilpailuviranomaisten tilanteen. Yksi erityispiirre Euroopan kilpailuviranomaisten kohdalla on niiden hallinnollinen asema Euroopan komission sisällä, mutta riippumaton kaikesta poliittisesta vallasta komission sisällä. Onko sitten ministerineuvostosta tai parlamentista? Kokemus on osoittanut, että siitä oli paljon hyötyä, erityisesti kun komissaari, niin pätevä kuin te olette, jota me kaikki arvostamme, niin samanaikaisesti se asettaa kilpailuviranomaisen hiukan arkaluontoiseen tilanteeseen, koska teitä voidaan toisaalta syyttää siitä, että palvelet tällaista poliittista teollista politiikkaa tai teollisuutta ja sitten toisaalta, että tarvi, tarvita, tarpeeksi tue talouspolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa komissiossa, jonka jäsen olette, mutta josta olette kuitenkin riippumaton. Kun ajatellaan sitten tätä pitkää aikaväliä toisen kerran, tässähän tarvittaisiin perussopimusten muutoksia tietenkin, mutta ehkä se tulevaisuus olisi pikemminkin se, että Euroopan kilpailuviranomainen todellakin olisi riippumaton täytäntöönpanovallasta, jota komissio edustaa niin, että ei enää voitaisi syyttää tällaisista aikomuksista mahdollisesti, tai sitä pidettäisiin vähän niin kuin USAn FTC-komitea, komiteana. Well, thank you very much because I think that's a... Kiitos. Tämä on kysymys, jota pitäisi, josta pitäisi keskustella useammin, koska kuten te sanoitte, itsenäinen päätöksenteko on meidän äh, kilpailupolitiikkamme täytäntöönpanon äh, selkäranka. Koska heti kun äh, jotain tapahtuu, niin ihmiset ryhtyvät kyselemään, mitä tapahtui, miksi. Ja tämä heikentäisi lain täytän, laikkien täytäntöönpanon oikeutusta, legitiimiyttä. Tuomioistuin ei ole tehnyt päätöksiä vielä ehdottaakseen tai osoittaakseen minkäännäköistä ö, puolueellisuutta. Ja myös ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskysymys on tarkastettu hyvin tarkkaan, huolellisesti. Joten siltä osin minusta asioiden pitäisi olla niin kuin kuuluu. Me olemme olleet hyvin varovaisia, kun olemme luonnostelleet tätä ehdotusta, joka teillä on pöydällänne varmistaaksemme sen, että kunnioitamme kansallista hallintokulttuuria, perinteitä kilpailuviranomaisten piirissä. Ja samanaikaisesti, että me saisimme vahvemmat lailliset takeet itsenäisestä päätöksenteosta, koska kansallisten kilpailu lainsäätöviranomaisten täytyisi voida toimia nimenomaan niin kuin te sanoitte. Ja siitä jää oikein, no, heillä on, he ovat itsenäisiä siinä, miten he toimivat ja ajattelevat. Ja niinhän se pitää ollakin. Ja tätä myös edistetään sillä, että on lailliset takeet itsenäisistä päätöksistä. Ja toivon sen vuoksi, että teette yhteistyötä kanssamme edistääkseen tätä. Mutta hyväksyn tämän haasteen. Ja pidän tarkkaan silmällä päätöksen tekoa komissiossa kilpailuasioissa. Mutta kuten sanoit, niin tuomioistuin ei ole kyseenalaistanut meidän riippumattomuuttamme ja puolueellisuuttamme tippaakaan. Nina Gill. Kiitoksia sitten Nina Gill saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari Jatkan kansallisesta kilpailuviranomaisesta. Olen tyytyväinen tästä ilmoituksesta. Vahvistan niiden rooli. Olen samaa mieltä siitä, että riippumattomuus viranomaisverkostossa on tärkeää. Kuitenkin halusin tietää, minkälaisen mekanismin otatte käyttöön, että varmistatte, että johdonmukaisuus toteutuu jäsenvaltioiden kesken päätöksissä, joita tehdään. Ja mitä tulee sitten, sama pitää koskea kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa. Sitten toinen kysymykseni, kun investoidaan teknologiamarkkinoihin. Tuen tässä täysin komission pyrkimyksiä. Monimuotoiset markkinat ovat paras tae kuluttajille saada parempia äh, sopimuksia. Kuitenkin on lukenut, että Venäjän kilpailuviranomainen viime viikolla päätti, että Apple olisi asettanut hintoja iPhone-puhelimistaan äh, vähittäismyyjien kanssa. Haluaisin varmistaa, että näin ei tapahdu EU-ssa. Miten takamme, että EU-asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hinnan ja sopimuksen, koska Applella on 60-69 prosentin marginaali jokaisesta laitteesta ja investoi vain 3,3 prosenttia. Ja sitten viimeinen kohta monopoleista on sellainen tapaus, joka on tullut esille omassa vaalipiirissäni, Heinekenin tapaus se on monikansallinen suuri yritys, niin kuin tiedätte, se ehdottaa, että ottaisi Punch Taverns-yrityksen itselleen. Se on yksi yritysten kuningaskunnan vanhimmista yrityksistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että he saisivat 50 prosenttia olutmarkkinoista yhdistössä kuningaskunnassa. Ja kuten tiedätte, olut on hyvin tärkeä meidän maassamme. Olisitteko te huolissanne Heinekenin määräävästä markkina-asemasta tässä kysymyksessä? Kiitoksia. Well, beer consumption is important in No kyllähän oluen kulutus nyt on tärkeää monissakin maissa. Itse asiassa pitkään ää, tanskalaisella olutmerkillä oli Kööpenhaminan ää, lentokentälle saavuttaessa valtava kyltti. Tervi, jossa luki tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan. Nyt olemme enää toiseksi onnellisin, mutta kyllä me vielä oluen voimalla tai muuten saamme tuon ensimmäisen tilan takaisin. No niin. Tuota tapausta en tunne, johon viittasitte. Me ole siihen perehtyneet, enkä tiedä tulemmeko perehtymään ja jos niin missä aikataulussa. Yksi syy sille, miksi yhteistyömme kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa sujuu niin hyvin, johtuu siitä, että meillä on yhteinen eurooppalainen kilpailuviranomaisverkosto. Ja tämä on todella työtä, jossa vaihdetaan parhaita käytänteitä, kerrotaan eri tapauksista ja katsotaan eri aloja sen varmistamiseksi, että, olemme, että mennään samaan suuntaan. Ja tämä on kyllä todella osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Meillähän on vastuumme Euroopan viranomaisena, mutta joka tapauksessa – Tämä on erittäin hyvää läpinäkyvyyden kannalta, mutta myös sen kannalta, että kansalliset kilpailuviranomaiset, niiden työ tunnustetaan, ei komissio voisi tehdä yleisessä yksinäisyydessään työtä ja suojella kansalaisia niin tehokkaasti kuin on suojellut. Eli siis tämä on toiminut aivan mainiosti. Sitten meillä on niin kutsuttu varhaisen varoituksen mekanismi, jonka kautta pyritään varmistamaan se, että kansallinen viranomainen ottaa käsittelyyn tapauksen ja jos äh, viranomainen havaitsee sen olevan Euroopan laajuinen tapaus, niin se ilmoittaa siitä meille ja aika ei hukata lainkaan, jos kyse on todella tapauksesta, joka koskee useampia kansallisia viranomaisia. Ja näin äh, todella toimemme ovat tiiviisti koordinoituja. Tärkeintä, mitä puhelimiin ja puhelinten hintoihin tulee, on varmistaa se, että on tarjolla erilaisia puhelimia. Apple nyt on yksi yhtiö ja sen pitäisi olla yksi yhtiö muiden joukossa joka tarjoaa meille laitteita, joita sitten käytämme sosiaaliseen mediaan tai jopa puhelimessa puhumiseen. En tiedä, puhukaan enää puhelimessa nykyään, mutta tämä on kuitenkin tärkeää ja markkinaosuudet ovat hyvin erilaisia. Joissain maissa Applen markkinaosuus on hyvinkin suuri, toisaalla taas se kilpailee kovastikin Android-puhelimia vastaan ja jossain Android-puhelimet ovat niitä kaikkein yleisimpiä. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten Ivana Maletic. Ivana, ole hyvä. Kiitos komission jäsen. Kiitokset puheenvuorosta, alku, alustuspuheenvuorostanne ja hyvistä vastauksistanne. Minun kysymykseni liittyy Kroatiaan ja yhteistyöstä kansallisten kilpailuvirastojen kanssa. Kysymys on sementtiteollisuudesta. Tässä on kysymys pienestä liikkeestä, jolla ei ole mitään vaikutusta sisämarkkinoihin. Se on Etelä-Dalmatiassa, se on alue, joka on noin Tanskan kokoinen, tai Pohjois-Jyllannin kokoinen. Ja heidän sementtimyyntinsä on noin neljä miljoonaa euroa, eli kysymys on hyvin pienestä tapahtumasta. Meidän kilpailuvirastomme tavoitteena on varmistaa reilu kilpailu ja hyvä toiminta sisämarkkinoilla ja jos on enemmän vaihtoehtoja, niin silloin on enemmän vaihtoehtoja kuluttajille ja myös enemmän työpaikkoja. Mutta tässä asiassa Kroatian kilpailuvirasto, joka on valvonut tilannetta kauan, on vastaan komission arviointia ja on sitä mieltä, että kilpailua, kilpailuhuolta ei ole ja että tämä tapahtuma pitäisi, hyvä, se pitäisi hyväksyä. Tämä on hieman hankalaa uudelle jäsenvaltiolle, jos tällä tavalla tuhottaan myös luottamusta Euroopan komissioon. Tällainen toiminta ei mielestäni ole hyvä, koska tuntuu siltä, että me emme huomioi toisiamme. Minä toivon, että ratkaisu ei tule olemaan yhteisön tuomioistuin, koska negatiivinen päätös tässä vaiheessa siirtäisi tätä investointia Kroatiassa ja tällä olisi negatiivisia vaikutuksia sekä talouteen että markkinoihin. Um, as you say, it's a, it's a... Niin kuin te sanoitte, tämä konkreettinen tapaus sanan todellisessa merkityksessä. Kyse on siis betonista, concrete englanniksi ei ole vielä päätetty. Tästä asiasta oikeudellinen aikaraja on joskus huhtikuussa, taisi olla 18. päivä. juttu alkoi, tapaus alkoi siitä, että me totesimme, että meillä on oikeusta päätösvaltaa asiasta, koska olette ihan oikeassa, kun sanotte, että tämä on aivan erityinen kysymys Dalmatiassa, mutta se koskee varsin suurta sementtiä suuria sementtiyrityksiä, joilla on myös vahvat vahva Euroopan jalanjälki tavallaan. Ja sitten jos nämä yritykset toimivat sitten täällä Dalmatissa, ovat todellakin suuria yrityksiä. Tätä ei silloin aikana tätä päätöstä kyseenalaistettu haastettu, kun päätimme arvioida tätä tapausta, mutta myöhemmin sitten yritykset ovat kiistäneet tämän ja haastaneet sen, onko meillä oikeus päätösvalta-asiasta vaiko ei. Unkarin viranomaiset ovat seuranneet tätä tapausta ja pyysit luvan siihen, ne ovat näin tehneet. Kroatian viranomaiset eivät aikanaan näin tehneet, sen takia tämä asia jäi meidän käsimme. Itse asiassa olen surullinen kuullessani, että olette sitä mieltä, että me emme kuuntele, koska ehkä me emme ole täysin samaa mieltä tapauksen arvioinnista, mutta itse asiassa kuitenkin olen sitä mieltä, että me keskus- meillä on hyvä keskusteluyhteys ja me kyllä kuuntelemmekin ainakin, äh, ja toivomme, että Kroatian viranomaiset myös kuuntelisivat meitä, koska on tärkeää saada äh, tietoa viranomaisilta. Ja tietysti tämä kiista äh, oikeudesta ehkä tämä on tärkeämpi kuin tämä asian sisältö, koska eri betonilaadut, sementtilaadut, betonilaadut, tämä on erittäin hyvä betoni tämä, mutta on tärkeää, että sitä saa ostaa myös kohtuuhintaan, koska sillä tällä maalla on tärkeä rooli betonisektorilla, kuten ehkä tiedättekin, betonia ei kovin helposti kuljeteta kauas sitä pitää voida valmistaa omalla alueella siis. Ja vielä lopuksi yksi tärkeä seikka. Meillä on ollut jo joukko maatapauksia viime vuosina ja tietenkin sovellamme samoja standardeja tähän fuusioon kuin muihinkin fuusioihin. Ja suurin piirtein sääntö näissä fuusioissa on ollut, että on varmistettu, että vieläkin kilpailulla toteutuu markkinoilta ne, jotka että muutkin voivat, että ihmiset voivat valita kohtuuhintoja ja valinnanvaraa. Me haluamme käyttää samoja menettelytapoja ja käyttää näitä kaikkialla Euroopassa. Onko se sitten pienestä Euroopan maasta tai su- suuremmasta maasta tai alueesta? Uh, Alfred Sand. Kiitokset tästä vielä Alfred. So, Jim, three questions, please. For the second year in a row. Kiitos nyt toista vuotta eh, peräkkäin käin Euroopan parlamentti on pyytänyt, että kilpailupääosastolla tehtäisiin selkeä tehtävän jako näistä suuntaviivoista ja siitä, kuka on vastuussa mistäkin. Aiotteko te huolehtia sitä, että tämä päällekkäisyys ja siitä johtuva mm, avoimuuden puute korjataan kilpailupääosastolla. Toinen kysymys. Ennen kuin teidät valittiin kilpailukomissaariksi, EPP-ryhmän kysymyksiin vastatessanne totesitte, että komission jäsenen tehtävä on huolehtia reilusta kilpailusta ja ajaa hyvää kilpailuympäristöä. Ja tässä sen täytyy tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Oletteko sitä mieltä, että kilpailupolitiikassa on saatu aikaan edistystä myös yhteistyössä ei-EU-maiden kanssa? Jos niin, voisitteko kertoa esimerkkejä? Sitten vielä 9. marraskuuta viime vuonna tapasimme täällä valiokunnassa keskustellaksemme EUn kilpailusopimuksesta ja sopimushan on tulosta komission ja viranomaisten välisistä neuvotteluista. No tästä on jo puhuttukin tänään iltapäivällä, mutta kun ajatellaan SETA-ongelmia ja sitä, miten SETAn suhteen kävi, niin eikö mielestäni olisi hyvä saada tämä sopimus nyt jaloille mahdollisimman pian, niin pian kuin mahdollista. Um, it is, it is already the case. Uh... Tilanne on jo sellainen, että meillä on erilaisia jakoja siinä, kun tehdään säännöt ja käytetään sääntöjä. Meillä on pääosastossa yksi osasto, joka tekee enemmän näitä poliittisia asioita valmistellekseen sääntöjä. Joten tällainen jako on jo olemassa. Kaikkein tärkein on kuitenkin se tosiasia, että kun me muutamme sääntöjä. Esimerkiksi tämä viimeisin poikkeus, niin silloin me teemme tästä aina julkisen kuulemisen. Ja tämä ryhmäpoikkeusasetus, niin se oli kaksi kertaa julkisesti kuultavana. Ja sitten me otamme mukaan myös jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot antavat oman näkemyksensä. Ja sitten me mietimme, miksi hyväksytään jotain ja jotain ei, ja sitten me teemme toisen tällaisen julkisen kuulemisen, että me saamme tavallaan palautetta ensimmäisestä palautteesta. Eli näin me yleensä tämän järjestämme. On hyvin tärkeää se, mitä te sanoitte. Säännöt tehdä niin, että ei olla e, tavallaan eristyksissä, vaan se tehdään läheisessä yhteistyössä yhteiskunnan kanssa, jota tämä koskee. Ja me olemme käynnistämässä äh, enemmän tällaisia toisen sukupolven äh, sopimuksia. Esimerkiksi japanlaisen osapuolen kanssa olemme päättäneet mennä eteenpäin, mutta konkreettisissa asioissa me yritämme tehdä läheistä yhteistyötä. Minä lähden Kiinaan huhtikuun lopussa ja keskustelen siellä myös sitä, millä tavalla me teemme yhteistyötä. Viime vuonna sen päivämäärän jälkeen, minkä te mainitsitte, me olemme tehneet tällaisen fuusiopaperin siitä, miten prosessoida näitä fuusioita, koska tämä on erittäin tärkeää yrityksille, jotka tekevät näitä fuusioita ja kiinalaiset viranomaiset tekevät tämän fuusiotarkastuksen niin, että meillä on tarpeeksi avoimuutta myös näille yrityksille. Eli tämä on yksi osa työtämme kehittää tätä ja olla mukana tässä kansainvälisessä yhteistyöverkostossa, missä Kiina ikävä kyllä ei vielä ole mukana. Mutta tämä on tärkeä asia ja minä olen menossa Portoon toukokuun puolisessa välissä kansainvälisen verkoston vuosikokoukseen. Me teemme parhaamme, että me saamme sopimuksen neuvostolta, jotta voisimme hyväksyä tämän Kanadan toisen sukupolven sopimuksen. Ja toivon mukaan teidän avullanne saadaan se sitten käsiteltyä täällä mahdollisimman nopeasti, koska on tärkeää, että teemme läheisesti yhteistyötä. Globalisaatio ja äh, bisneksen teon nopeus äh, vaativat sitä, että äh, kilpailuviranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta pysymme vauhdissa ja nopeudessa mukana, ja että meillä on myös globaalimpi lähestymistapa, eikä ainoastaan bisneslähestymistapa. Kiitos. Me olemme hieman myöhässä aikataulusta. En emme voi enää ottaa kysymyksiä ilman puhujalistaa, mutta kiitän komission jäsentä ja teidän tästä lähestymistavastanne. Olette aina tervetullut tänne valiokuntaan säännöllisin väliajoin ja haluamme mielelläni jatkaa hyvää yhteistyötä kanssanne. Uh, no, minä ehkä tässä olen nyt koetellut teidän kärsivällisyyttänne, koska joskus ehkä olen vähän äh, äh, puhelias, kun äh, pyrin vastaamaan mahdollisimman kattavasti mukava käydä vuoropuhelua kanssanne ja ehdottomasti tulen palaamaan äh, asiaan erityisesti lainsäädäntöehdotuksia esittelemään. Ja toden totta, äh, tämä on ehdoton prioriteetti. Tapaamme jälleen pian. Kiitos. Okay. Kiitos. Äh, arvostamme sitä kovasti. we continue our work, which is according to the agenda, the voting p- uh, time. I hope all of you have your voting cards with you. Toivon, että teillä kaikilla on nyt äänestyslistanne, äänestyskorttinne mukana. Pervans etsiskelee siellä omansa. Sinulla se onkin ja niin on minullakin. En minä muuten täällä puhetta johtaisi. No niin, ehkäpä nyt koe äänestys näin alkuun. Eli koeäänestys. Koeäänestys on alkanut. Hyvä. Everyone voted. Ovat, ovat kaikki äänestäneet. Ivana ei ole vielä äänestänyt. Ei keikään. keitäs muita tutkani paljastaa sieltä. No niin, hyvältä näyttää, kaikki toimii. Eli ainakaan yhdelläkään ryhmällä ei ole yli edustusta täällä. No niin, ensin nämä erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksenteko rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisen vuosiksi 2017-2020. Ja esittelijämme oli Philip Lamberts, joka ei ole läsnä. Ja meillä on nyt todella ensimmäisen käsittelyn sopimus te kaikki varmasti tunnette kaikki yksityiskohdat. Esittely ei ole paikalla, mutta äänestys äh, alkaa huutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kun kaikki ovat äänestäneet, kyllä hyväksytty. Ääni 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut neuvotteluryhmällemme. Seuraavaksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma kaudelle 2014-2020. Esittelijämme Theodor Stolojan. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Obliged. Ei ole mikään pakko. On vain kiittää kaikkia varjoesittelyitä ja muita kollegoita, jotka osallistuivat tekstin laatimisessa samoin puheenjohtaja Gualtieriä, joka hoiti neuvottelut todella hyvin. Kiitos. Kiitokset. Toimitamme äänestyksen jälleen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Everyone voted. Ja ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä, niin 41 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelemme esittelijää ja neuvotteluryhmämme. Seuraava mietintö, josta toimitamme äänestyksen, on mietintö luonnos, eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaisen set yhteiskunnallisen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Sirpa Pietikäinen on esittelijämme. Lähdetäänpä kompromissista A-puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan. Siis Pervans, vastustatko omaasi? Ei. Tyhjää. No, etköhän sinä tästä nyt selviä. Etköhän sinä tästä selviä. Mutta minä kyllä luulen, että tarkistetaan tämä koneellisesti. Tämä oli sen verran epäselvää. 136 koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Me ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhden ääneen enemmistöllä 24-23. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 158. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 vedetty pois. 190. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 201 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 202. Suullinen tarkistus esittelijältä. Voimmeko äänestää tästä yhdessä? Yhdessäkö? No niin. 202 plus suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 42 konetarkistus. Äänestys on alkanut ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Sitten 215 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 253. Suullisella tarkistuksella esittelijältä äänestämme näistä yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 suullisella tarkistuksella esittelijältä jälleen äänestämme näistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Pahoittelen. Sayed. Sitten johdantosan kappaleet 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta 80 puolesta vastaan. Epäselvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Kahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 ja 6 on vedetty pois. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 97 kyllä, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta. Ai se raukesi. Pahoittele. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei se rauennut kun 101 ei hyväksytty. 103 puolesta vastaan. EPP kannatti kyllä. Aloitetaan uudestaan. 103 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulin, että hylättiin, mutta tarkistetaan. 103. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minä kyllä luulin, että olisi hylätty. No niin, 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi O puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joudun tuossa paljon 12. Tarkistus 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä olivat identtiset. Sitten johdanto-osan viitteet. Voidaanko nämä hoitaa yhtenä ryhmänä nämä tarkistukset? Hei, hienoa! Hieno yllätys. 70, 71, 2 ja 3 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin loppu äänestyskomission ehdotuksesta näin muutettuna ja äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ääni 44 puolesta 4 vastaan yksi tyhjää. Onnittelut esittelijällemme. Ja nyt toimitamme äänestyksen Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa ei vaan nyt tulki korjaa vielä loppuäänestys siitä, äänest, voidaanko käynnistää neuvottelut puolesta vastaan. Ei, kun, no niin, no siksi minä kysyn, kun tämä pitää hoitaa siis koneellisesti. Tarvitaan numerotiedot. Eli siis nyt äänestämme vielä neuvottelujen käynnistämisestä ja äänestys on alkanut. Niin, kolmikantaneuvottelujen aloittamisesta on siis kyse. Äänestys on päättynyt ja ääni 45 puolesta ja 4 vastaan. Neuvottelumandaatti, vahva mandaatti on näin myönnetty neuvotteluryhmällemme. Sitten, eikös nyt ole vuorossa jo viimeinen äänestys, ainakin minun paperieni mukaan kyse on nyt siis Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta ja esittelijämme on Georgios Kyrtsos. Ja aloitetaan kompromissista A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 84. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistusta yksi ei äänestetä, joten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 105. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Inta 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta toimitetaanpa vielä äänestys. Inta 18 äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Mutta ei sitä ollut helppo nähdä kahden ääneen enemmistön vai? Kompromissi H. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I puolesta. Ah siihen on vielä suullinen tarkistuskin. Eli suullisesta tarkistuksesta ensin äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Eli suullinen tarkistuskompromissiin I. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Tätä kutsutaan demokratiaksi. Sitten kompromissi I tällä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Entäpä seuraavaksi 123 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 123. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102, 141 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin. Tarkistetaan 141 vielä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tran 7 sitten puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää. Se on tämä pieni ero jälleen, eli koneäänestys 260. Ovat kaikki äänestäneet. No, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Niin ei se ole minun ongelmani. Minä kysyin kaksi kertaa, ovatko kaikki äänestäneet, koska näin, että siellä oli jotain hämminkiä ylätty. Äänet, äh, säännöt ovat täysin selkeät. 257 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 293 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. KBIS 2 kompromissi plus suullinen tarkistus. Aloitetaan suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Nyt äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Silviikin. Silvi! Minä vaan huolehdin sinusta, koska yksi ääni vielä puuttuu tuu. No niin, äänestys on päättynyt, hyväksytty. Ja näin ollen sitten kompromissi k 2 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 295 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 302 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 3 ja 4, niistä ei äänestetä. Inta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Toimitetaan koneäänestys. Äänestys on alkanut. Saattaa 5-5. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. DV6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty DV ja jos äh, sosialistien kädet nousisivat, niin minulla olisi helpompi nähdä, että kuinka tässä äänestys etenee. DV7 puolesta. Kiitos. Pervons. Vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. DV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 217 puolesta vastaan tyhjää ylätty 200 kappale 20 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R in favor. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 delestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 234 äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää, Epäselvä tulos 252 ä, uudestaan koneäänestyksenä. Äänestys auki. Onko äänestetty? Äänestys kiinni. Hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 254 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 255 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Aina sama enemmistö. 256 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 261 puolesta vastaan tyhjää. Menen vähän sekaisin, hylätty 262 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 263 puolesta vastaan tyhjää, hylätty aina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 hylätty. Alkuperäinen teksti, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267. 267. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 7 ja 8, niistä äänestää sitten dv ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 271 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ko- 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 274 puolesta. Pervan sinähän puolustat puolta tätä. Vastaan tyhjää, hyväksytty 275 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 279 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta vastaan. Niin. Täytyy äh, ottaa tämä uudestaan 11 koneäänestyksenä, joka alkaa päättyy. hylätty, mutta antakaa me hiukan enemmän aikaa seuraavalla kerralla. Ei se johdu minusta. En minä työ painetta nappeja. Siis hylätty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 280 puolesta vastaan tyhjää. Tästä täytyy äänestää koneäänestyksenä 280 äänestys alkaa ja päättyy. Vai onko äänestetty? Hylätty. Kiitoksia, että sain hiukan nyt enemmän aikaa nähdä tämän sitten alkuperäinen teksti. Ka- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi. Z puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 300. On hetkinen. Kompromissi Z 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 312 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kohta 30 akuinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 314 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 316 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, sitten jos on kappaleisiin kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää. Alkuperäinen teksti, kohta B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää tyhjä vai vastaan? No, täytyy tarkistaa sen tämä tulos puheenjohtaja pahoittelee 25 koneäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty myös. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää. SD on plus on hyväksytty. Sitten kompromissi AE. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 48 kun äänestyksen joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Onko joku ongelma siellä? Ei, kaikki sujuu hyvin. Tämä on ihan ah, niin, alkuperäinen teksti kohdassa kolme, johdannossa kappaleessa kolme. Yeah, he's right. You didn't know. Kohta G. Niin, lup. Kiitoksia Alfred. Sitten Now we go to IF on H. Kompromissi AF. tässä on kappaleista H. Tähän ehkä pyrit. Tämä on minun kompromissini puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tran A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Tran B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty C puolesta vastaan tyhjää. on kappaleen viite yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sitten kaksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Johdosson kappaleen viitteestä yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Joudun tarkistamaan tämän tuloksen. Tarkoitus kolme äänestykseen. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Oli hyvä tarkistaa hylätty. Alkuperäinen teksti, viite, kolme ja neljä yhdessä. Sopiiko puolesta vastaan tyhjää? Hyväksytty. Tartus neljä puolesta vastaan tyhji. Äh, ai, täytyy tarkistaa tämäkin tulos. Suokaa anteeksi. Tartus neljä. Äänestys alkaa. Yeah, you should, you should give him a gift for. Yeah, yeah, it's, it's, that is not a gift se antaa lahja, mutta tuo ei kyllä mikään lahja ole. Onko äänestetty, äänestys päättyy. Hyväksytty kuitenkin. Tällainen lahja tuli. Mutta oma ryhmä ei kuitenkaan Pabloa tue. Sitten viite 6 ja 7, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuinen teksti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite yhdeksän ja kymmenen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aine raukeavat. Sitten mennään yhdeksään. Tai nämä seuraavat raukeavat. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta. Pervanskin puolta vastaan tyhjää hyväksytty alkuperän 11, 12, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan. Tämä onkin mukava tarkistaa. Pyydän anteeksi. Siis tarkistus 11 äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei ollut näyttänyt niin selvältä alun perin. Sitten Ihan viimeinen Pablolta 12 puolesta. Nyt Espanjassa on tyytyväisiä mm, hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä muutettu teksti. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Eikö vielä? Jos haluatte nähdä nimenne listassa, kun olette osallistuneet äänestykseen, niin toimikaa nyt. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 7 vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Kiitokselle nyt puheenjohtajan paikan saa varapuheenjohtaja Kay Swinburne ja näin sukupuolten taas arvo säilyy. There's, there's been a terror attack outside parliament. Parlamentin ulkopuolella Lontoossa oli terrori-isku. En tiedä, olitteko te tietoinen tästä. Thank you, ladies and gentlemen. If we can restart the... Ja hyvät naiset ja herrat, voisimmeko jatkaa kokousta? Nyt puheenjohtajalla minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Elke König toista kertaa jo valiokuntaan. Hän puhuu tänään yhteisen kriisiratkaisun neuvoston puheenjohtajana. Ja on todella ilo, että hän on täällä, kun hän aamulla jo käsitteli keskusvastapuoli kriisinratkaisua tänään. Hän voi puhua ihan yksin ja vastata teidän kysymykseen ilman muuta paneelia. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun hän on täällä tänä vuonna valiokunnassa. Hän kävi viime joulukuussa vierailulla ja mielestäni huomattavaa edistystä on saatu aikaan viime vierailun jälkeen ja kriisin ratkaisusuunnittelussa, MPL-vaatimusten asettamisessa ja miten täytäntöön pannaan TELAK-vaatimuksia. Varmasti kuulette tästä asiasta tänään. Odotamme mielenkiinnolla kommenttajasi ja us- voit antaa tämän johdantosi 10, 10 minuuttia suurin piirtein ja pyytäisin kaikkia muita pitämään kiinni viiden minuutin puheajoista Olisin tästä kovasti kiitollinen. Kiitokset puheenjohtaja. Olen todella tyytyväinen ja iloinen, kun voin tulla puhumaan teille. Ja Äh, varsinkin tämä nyt on äh, surullinen ja huono päivä Brysselille ja koko Euroopalle, mutta tämä oli nähtävästi myös äh, surullinen päivä Lontoolle. Mutta haluaisin nyt siirtyä meidän aiheeseemme. Yritän olla toistamalta sitä, missä me olemme tämän viraston perustamisessa. Voin toki vastata kysymyksiin, jos teillä niitä jälkeenpäin on, mutta olen yrittänyt katsella hieman taaksepäin Kriisin jälkeen, joka alkoi noin kymmenen vuotta sitten, 2007, paljon on muuttunut. Valvonta on vahvistettu ja, ja yhtäläistetty, pääomavaatimuksia on nostettu Tänä päivänä on pankkiteollisuudessa huomattavasti enemmän pääomaa ja pankkiunioni perustettiin, mikä on suuri askel ja kokonainen uusi kriisinratkaisujärjestelmä otettiin käyttiin. Ja tällä hetkellä me puhumme tästä kriisinratkaisusta CCPlle. Ja me katselemme aina, mitä muuta pitää tehdä pitäisi tehdä, mutta on ainakin yksi asia, joka jonka ottaisin hieman tukea. Euroopan keskuspankki julkaisi tutkimuksen, joka osaisi, että parhaat eurooppalaiset pankit, 26 kappaletta muistaakseni, kykenevät selviämään ilman mitään lumipallo- tai tartuntaefektiä, mikäli yksi niistä joutuu vakaviin ongelmiin. Eli tämä on todiste siitä, että talouskriisin jälkeen on tapahtunut hyvin paljon, jotta olemme tehneet rahoitus- ja finanssijärjestelmästä riskinsietokykyisemmän ja pankeista vähemmän liitoksissa olevia. Joten voimme sanoa, että tilanne on parantunut, mutta ei tokikaan vielä valmis. Ja luonnollisesti me olemme kaikki tietoisia siitä, että on vielä monia kysymyksiä, oikeudellisia kysymyksiä jäsenvaltioissa. Kun siirrytään tähän uuteen järjestelmään, se on hyvin haastavaa tietyille par- pankeille ja tietyille markkinoille. Mutta on erittäin tärkeää kuitenkin, että näihin ongelmiin puututaan mahdollisimman nopeasti ja sellaisessa muodossa, joka ei äh, vaaranna pankkiunionia äh, tai ei kyseenalaista pankkiunionia ja tä direktiiviä. Ja tästähän äh, huomenna kuulette lisää. Yleisesti ottaen me emme ole vain paremmin valmistautuneet pankkien mahdolliseen kaatumiseen, mutta voimme sanoa myös, että suurin osa pankeista numerollisesti Euroopassa ovat nyt sellaisessa kunnossa, että niiden kaatuminen ei vaarantaisi taloudellista vakautta ja että ne voidaan ottaa kriisin ratkaisuun mikäli ne kaatuvat. Mikäli pankki kaatuu, niin se ei ole järjestelmän epäonnistuminen, koska näin voi tapahtua. Ja tämä ylimääräinen turvaverkko eli kriisinratkaisu eli meidän työmme on vain tarkoitettu muutamille eikä kaikille suurille, vain niille pankille, jolla on ö, ollut tämä ongelma. Eli tätä tullaan käyttämään vain silloin, kun se on tarpeen julkisen edun nimissä. Ja hyppään nyt tämä normaali kommenttinen siitä, että meidän pitää keskittyä myös maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, koska se on yksi osa tätä, ja liittyen myös talletussuojaohjelmaan. Ja nyt haluaisin siirtyä MREL, mihin me olemme siihen menossa. Ja tässä, tämä on, tätä on suunniteltu niille mahdollisille pankeille, jotka joutuvat äh, kriisinratkaisuun. Ja kun asetetaan minimi, äh, asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevat vähimmäisvaatimukset, äh, niin tämä on tärkeä osa tätä koko suunnitelmaa. MREL on se avain, millä me voimme saavuttaa pankkien purkamismahdollisuudet. Ja me äh, olemme ryhtyneet että äh, nyt äh, löytämään näitä mahdollisia esteitä kriisin ratkaisulle ja antamaan ohjeita ja neuvontaa siitä, miten ne voidaan poistaa. Ja samoin olemme myös kehitelleet omaa ohjaustamme MRELin suhteen. 2016 MRELille me teimme hyvin tarkan analyysin ja analysoimme 70 pankkia. Ja äh, aika monella pankilla äh, oli äh, pääomavajetta osittain vain, mutta tämä pääomavaje ei ole kuitenkaan ollenkaan niin korkea kuin jotkut asiantuntijat olivat arvioineet. Tarkkaan ottaen me puhumme esimerkiksi 110 miljardia, se oli tässä esimerkkiryhmässä, että kaiken kaikkiaan 100-200 välillä, riippuen hieman miten sitä lasketaan. Ja tämä kuuluisa 8 prosenttia benchmark tai kynnys tai miten itse sitä haluaa kutsua, niin on oikeastaan ongelma vain hyvin pienelle määrälle pankkeja, koska lähes monissa tilanteissa kun, jos käytetään delegoitua säädöstä, se vaatisi jo vielä suurempaa vastuuta pankeilta, joten ei tästä nyt tarvitse olla niin kiinnostunut. Kuten olen sanonut jo monta kertaa, MRL, joka on siis useimmiten vähemmän kuin 8 prosenttia kaikista vastuista ja veloista, koskee useimmiten vain suurempia pankkeja pankkiunionissa niin, että ne voidaan että ne ovat purettavissa. Ja tapioiden vastaanottokyky, eli se on se, mistä MRELissä on, on kysymys, johtaa siihen, että tavallaan veronmaksajat kysyvät, kuka maksaa. Eli M, tässä on kysymys MREListä ja sen laadusta ja monista muista yksityiskohtaisemmista asioista, joista on keskusteltava tulevina kuukausina. Tämä ei ole asia, joka voidaan tehdä tuosta noin vain, vaan meidän täytyy tehdä tätä tänä vuonna ja varmaankin vielä ensi vuonnakin, jotta me pääsemme tässä päätökseen. Joka tapauksessa M-rellin lisäksi meillä on myös muita alueita. Meidän täytyy ottaa tai meidän täytyy huolehtia myös äh, äh, kriisiratkaisun jälkeen äh, muita näkemyksiä. Esimerkiksi rahoitus on yksi asia, esimerkiksi maksukyky. Ja tässä me emme voi toimia yksin, vaan keskuspankin on toimittava meidän kanssa. Sen lisäksi meidän täytyy päästä markkinoiden infrastruktuureihin, kuten tänä aamunakin puhuttiin. Ja sen lisäksi on palautettava markkinoiden luottamus. Tämä on myös asia, joka täytyy huomioida ja meidän täytyy olla hyvin realistisia. 2017 tulee olemaan kysymys siitä, että me operationalisoimme näitä kriisin ratkaisuja askel askeleelta. Ja kuten sanoin, tämä on monivuotinen prosessi ja meidän täytyy varmistaa se, että kuljemme kohti oikeaa suuntaa tulevina vuosina. Yksi asia, joka saattaa olla mielenkiintoinen teille eh, parlamentin jäseninä, on tämä, eh, järjest, on tämä eh, kriisinratkaisusuunnitelma. Eli siitä, mikä minulle on kaikkein tärkeintä, on se, että tehdään tällaisia räätälöityjä kriisiratkaisuja. Ei ole olemassa mitään yhtä kokoa, joka sopii kaikille. Ja meidän täytyy huomioida ryhmien myös yksittäiset rakenteet sekä paikalliset rakenteet kun me valmistelemme meidän kriisinratkaisustrategiaa. Ja tähän kuuluu myös tämä sisäinen MRL pankeille, jotka toimivat koko pankkiunionissa. Ja me olemme sitoutuneet työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa koko EU:ssa ja pankkiunionissa, jotta me saamme nämä strategiat toimimaan. Ja tässä ei luonnollisestikaan tulla syrjimään ketään ei-pankkiunionin jäsenvaltiota. Haluaisin vielä mainita jotakin kriisin ratkaisurahastosta. Me olemme keränneet vuoden 2016 äh, maksut ja nyt työskentelemme 2017 maksujen kanssa ja tässä on vielä hyvin paljon mietittävää äh, siitä, miten käynnistämme investointistrategiamme, joka nyt tällä hetkellä ei ole niin mielenkiintoinen, kun äh, korotkin ovat negatiivisia ja myös varastautumisjärjestely. Mutta joka tapauksessa vuonna 2017 meillä on lainajärjestelysopimukset äh, kaikille jäsenvaltioille. Sitten muutama sana vielä komission ehdotuksesta siitä, miten ottaa käyttöön TELAC Euroopan puitteistossa. Kaiken kaikkiaan me pidämme hyvänä tätä ehdotusta, mutta selkeästi meillä on myös huolenaiheita tai kysymyksiä tästä ehdotuksesta. Ensimmäinen on selkeästi siitä seikasta, että komissio ehdottaa, että tästä tulisi tällainen pilari yksi MREL, joka olisi vain GSIBille, eli järjestelmän kannalta merkittäville pankeille, joita on kahdeksan. Tämä on asia, joka on huolenaihe ja minä tukisin ennemminkin Euroopan pankkiviranomaista ja miettisimme sitä, että eikö meillä, eikö, että, että tästä ei tule tällaista tai tavallista jyrkempää mainotu, vaikutusta. Eli todennäköisesti tämä olisi äh, tarpeen kaikille pankeille. Ja lopuksi vielä. Olen valmis myös vastaamaan toki kysymyksiin. Erittäin tyr- tärkeitä on kriisinratkaisu viranomaisille, että he tarvitsevat joustavuutta, joustavuutta, jotta he voivat räätälöidä MRLiä ja joustavuutta myös aikataulullisesti joten mikä tahansa ehdotus, joka vähentää joustavuutta kriisinratkaisuviranomaisten kohdalla, herättäisi huolenaiheita. Kaikki muut asiat jätän pois, koska ylitän tässä puheaikani, mutta haluaisin vielä sanoa, että paljon on vielä tehtävänä, mutta sekä pankkiteollisuudessa öö, me tulemme olemaan, siis yhteinen kriisinratkaisuneuvosto tulee tekemään työtä ja teemme kaikkemme. Kiitos. König. Ja nyt valiokuntakysymyksiin. Ensin EPPn edustaja, olkaa hyvä. Kiitos. Voisin aloittaa teilakista. Puhuitte sen täytäntöönpanosta, mutta e- Euroopan Pankkiviranomaisen viimeisimmässä kertomuksessahan äh, viitattiin siihen, että ei ollut pääoman puutetta, vaan ää, äh, asia oli toisin. Ja sitten ää, äh, EPA ennen sanktioiden langettamista otti käyttöön myös muita toimia. Tässä lainsäädännössähän on ää, määräyksiä, osa niistä on joustavia, harkinnanvaraisia ja tosiaan kun katsotaan CRD-tarkistuksia komission antanut kuuden kuukauden armahdusajan, jolloin tällaista joustavuutta ei periaatteessa ole. Ymmärsin, että te olette hiukan onneton tai tyytymätön tähän lähestymistapaan. Mikä teidän mielestänne sitten olisi hyvä ratkaisu tarjota tarpeellista joustavuutta, joka tekisi tästä tuloksellisempaa, tehokkaampaa. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy hallintoon, hallintokysymyksiin. Ette vielä ole yhteistyömuistiota komission kanssa allekirjoittaneet käsittääkseni. Voisitteko kommentoida tätä, että onko mitään toivoa, että se olisi tuloillaan? Lisäksi kun puhutaan hallintokuluista, Äh, viranomaisen puitteissa yhteisessä kriisin ratkaisun neuvostossa, niin voisitteko kertoa, äh, mikä tilanne on, kun pyritään saattamaan päätökseen nämä hallinnolliset vielä avoinna olevat kysymykset. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, kiitän kysymyksestä. Kun minä puhuin joustavuudesta, niin tarkoitin oikeastaan sitä seikkaa, että MREL-vaatimusten määrä pitää räätälöidä. Meidän pitää olla oikeus asettaa MREL eri kokoiseksi riippuen rakenteesta, ryhmän monimuotoisuudesta, mitä tulee sitten tähän armon aikaan siirtymävaiheeseen. Olisin samaa mieltä tästä, emme ole kovinkaan tyytyväisiä tähän kiinteään kuuden kuukauden kauteen. Ehkä tulee sellaisia tilanteita, missä puoli vuotta sopii ihan hyvin, mutta saattaa syntyä sellaisiakin tilanteita, missä olisikin sitä mieltä, että tässä mennään kyllä nyt väärään suuntaan ja ehkä päädymme eh, siihen, että tarpeeksi Beilin pääomaa ei olekaan. Me pyydämme sitten siis, parannettaisiin kriisin parannusta kriisinratkaisuviranomaisella, se olisi ehkä yksi vaihtoehto niin, että tämä ei ole pelkkä automatiikka. Suoraan sanottuna tarvitaan riittävästi aikaa, koska selvästikään kukaan ei ole sellaisessa asemassa, että uudelleen voi suunnitella pääomittamisensa päivien aikana, mutta täytyy myös tarkastella sitä, missä tilanteessa pankki on. Niin, Euroopan komissiosta niin, me teemme todella hyvin yhteistyötä komission kanssa. Ei ole mitään laillista tarvetta many questions lawyers can... ja voidaan kysyä, kuinka paljon juurista juristit voivat kysyä, mikä pitää ottaa huomioon, kuka tätä asiaa hoitaa. Tämä on ainoa syy, miksi meillä ei ole vielä tämmöistä MREL uuta vielä. Sitten viimeinen asia, hallinnolliset menot, olette ihan oikeassa. Tämä on hiukan herkkä tilanne nyt meneillään komission. Täytyy vielä viedä loppuun delegoidut, delegoidut säädökset siitä, kuinka voidaan periä hallinnolliset menot koko alalta SRBlle tässä vaiheessa. Kyse on oikeastaan niistä pankeista, jotka ovat näitä yhteisen valvojan alaisia pankkeja 2014 asti, jotka ennalta rahoittavat kriisiratkaisuneuvoston hallintobudjettia ja sitten lopullinen järjestelmä toivottavasti tulee voimaan ensi vuoden aikana tai ensi vuoden vuoteen mennessä. Thank you. On behalf of the S&D, SR-ryhmästä Pervans Beres. Rova König. Haluaisin palata näihin järjestämättömiin lainoihin ja ehdotukseen, jonka puheenjohtaja Leban on tehnyt, tai äh, pankkiviraston äh, äh, <laughs> on tehnyt. Tämä on yksi ongelma, jonka hyvin tunnemme silloin, kun on tahtoa puuttua näiden järjestettömien lainojen markkinoihin, silloin on vaara siitä saada asymmetristä tietoa. Sitten kaksi muuta riskiä, nimittäin markkinoiden valta ja että markkinatoimijat törmäävät tavallaan tässä asiassa sitä ei käsiteltäisikään tässä ehdotuksessa, joka käsittelee roskapankkeja. Sitä vastoin voitaisiin tukeutua Englannin pankin kokemukseen, joka Northern Rock-tapauksessa äh, tässä huutokauppatilanteessa tätä kautta pystyttiin antamaan varsin myönteinen kuva siitä, miten näitä järjestämättömiä lainoja on hoidettu. Oletteko te valmis tutkimaan tällaisia ratkaisuja tai aikooko komissio tehdä tämän suuntaisia ehdotuksia ja aiotteko te taas sitten tutkia tällaisia ehdotuksia niiden tullessa. Sitten yleisemmin haluaisin puuttua ongelman. Kuka on vastuussa koko tässä rakennelmassa, jonka olemme nyt aikaan saaneet, koska te te näytä suosivan kovinkaan paljon tätä Euroopan johtajan ehdotusta. Ymmärtää kyllä hyvin, että toisaalta makrotalouden kannalta katsottuna se, mikä ylittää teidän toimivaltuutenne, niin EU kyllä kannattaisi toteuttaa tällainen roskapankki ja käsitellä sitten näitä riippumattomasti näitä huonoja lainoja, riippumatta toimijoiden kyvystä hoitaa järjestämätöntä lainakantaa. Sitten siis kysymys teille, kun teidän tehtävässänne, miten aiotte käydä keskustelua niiden kanssa, jotka haluavat tutustua, suhtautua makrotason kannalta näihin järjestämättömiin lainoihin? Thank you for the question. Kiitos äh, kysymyksestä. Se oli ihan reilu kysymys kysyä siitä, miten voidaan käsitellä järjestelemättömiä laina Tämä on ehkäpä enemmänkin keskuspankille estettävä kysymys huomenna aamuna. Me lienemme kaikki samaa mieltä siitä, että järjestelemättömät lainat ovat tällainen oikeudellinen kysymys, johon on annettava vastaus. Henkilökohtaisesti epäilen sitä, että meillä olisi yksi ehdotus, joka sijoittaisi kaiken yhteen eurooppalaiseen roskapankkiin – koska yleensä halutaan aina tarkkoja tällaisia salkkuja eikä tällaisia kaiken kattavia. Ja mitä tulee Evan ehdotukseen, tässä on tiettyjä teknisiä keskusteluita, joista minulla on hieman epäilyjä. Yksi niistä on se, että lähdettäisiin tähän todelliseen taloudelliseen arvoon, joka ei ole markkina-arvo, ja sitten siitä palattaisiin hieman taaksepäin. Minusta tämä on risti riidassa tälle varsinaiselle myynnille. Ja jos ajatellaan taktisemmin, niin olen sitä mieltä, että me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet, me tarvitsemme todennäköisesti tukea varsinkin pienille pankeille, että ne pääsevät eteenpäin, mutta tämän sanottua niin en usko, että tällä haluttaisiin sellaista järjestelmää, jossa valtio tai julkinen raha menee sisälle, mutta ei nähdä, miten se pääsee järjestelmästä ulos. Joten tässä minulla on tietty varauma. Tärkeintä on ehkä se, että saamme tarvittavaa avoimuutta näihin salkkuihin asiakokonaisuuksiin ja että huomioidaan erityisesti pienet laitokset. Northern Rockista en voi sanoa mitään, koska en tiedä yksityiskohtia tästä. Ja kuka on vastuussa? No, ennen kaikkea pankit. Pankkivalvontaviranomainen on lähtenyt nyt toimiin. Te näette, että tästä on tullut nyt nämä suuntaviivat muun muassa. Tämä on selkeästi myös meidän kaikkien aihe. Se on asia komissiolle miettiä tätä puitteistoa. Ja mitä tulee sitten kriisinratkaisuviranomaiselle, se saattaa jossain vaiheessa olla, jos kriisin ratkaisuun joudutaan, mutta tämä ei kuitenkaan ole ratkaisu ongelmaan. Toivon mukaan että ne huolehtivat siitä ensisijaisessa pääomassa. Miguel Vegas, GUE-ryhmästä. Is that here Okay, we may come back to Miguel Anakis. So Ernest... No, sitten Ernest Ortason. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa viraksemme tohtori König. Mukava kuulla, että haluatte pitää kiinni näistä velvoitteista ja siitä tasosta, mutta teillakin puitteissa on helppo tehdä, tehdä laskelma, että jos pidetään kiinni 18 prosentin riskipainotteisista tasoista ja sitten äh, näin ollen äh, kysymykseni olisi, että ettekö usko, että teilläkin kunnianhimon tason tulisi komissiossa olla hiukan korkeampi. Äh, tälle tasollehan on kuitenkin syynsä. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys liittyy siihen, miten pystytään reagoimaan tappioihin, tappion sietokykyyn ja meillähän on tällaista ohjeistusta, pehmeä ohjeistusta niin kutsutusti. Ja jos ohjeistuksen rikkominen toteutuu, niin se ei johda mihinkään seuraamuksiin. Eli eikö tämä ole aika tyhjä määräys siinä tapauksessa? Missä olosuhteissa katsotte, että valvontaviranomaisen tuloa puuttua asiaan vai täytyisikö tämä pääomatilanne vain jättää huomiota? Se, äh, siirrettäisiin EU-lainsäädäntöön ja keskityttäisiin 18 prosentin kautta 6,75 prosentin äh, velkaantuneisuusasteeseen. Se on vain yksi puoli. Tässä toinen puoli on, että minimistandardi ja myös MREL puitteissa ja tämä on kiistatonta, on pilari yksi, näitä summia, olette oikeassa, tämä ei yleensä johda 8 prosenttiin kokonaisvastuusta. on pilari kaksi, joka tästä kriisiratkaisuviranosta pitää päättää perustuen omaan riskiarviointiinsa. Ja tämän takia minä pyytäisinkin, että me tarvitsemme todellakin joustoa, jotta joten riippuen järjestelmäriskin merkityksestä monimutkaisuudesta voimme asettaa oikean pilari yhden vaatimukset näiden laitosten kohdalla. Me pidämme kiinni siis omasta perustelustamme, argumentistamme siinä, jos on kyse suur, suuresta laitoksesta tai todella suuresta rahoituslaitoksesta, niin silloin täytyy pystyä saamaan maanantaihin mennessä tarvittava pääoma, että markkinat luottavat tähän, niin silloin hyvä lähtökohta on, että otetaan perusydinpääomavaatimukset kaksinkertaisena, koska usko, että ensimmäinen puoli on jo hävinnyt. Jos tästä olen samaa mieltä, tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita ja täytyy varmistaa, että pilari kaksi, kahta ei rajoiteta. Sitten toinen kysymys jo, ohjeistusvaatimuksista. Tämä riippuu tässä tapauksessa hieman voi hyvinkin tehdä työtä pilari yksi ohjeiden pohjalta, jos sel- val- valppaasti valvoo tätä ja sitten kun pankki ei ole mukana tässä valvonnassa, se voidaan muuttaa pilari y- kaksi vaatimukseksi ja silloin tästä tulee hyvä argumentti. Tämä on toimiva väline, mutta siinä tarvitaan valpasta seurantaa ja valvontaa. Seuraava kysymys Marko Vallilta. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, eh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kertaa tämä parlamentti on jo tehnyt, hyväksynyt päätös lauselmaesityksen ensin pankkiunionista ja kannasta, joka liittyy yhtenäiseen pankkivalvontaan. Tuolloin puhuttiin myös riskeistä. Ja kun nyt tarkastellaan pankkien taseita, erityisesti pohjoisessa, to, voidaan todeta, että monilla pankeilla on, oli 20 prosenttia luottovälineitä ja etelässä taas tilanne oli toisenlainen. Siellä oltiin huomattavasti enemmän luotonhannon varassa ja kolmannen tason välineitä oli huomattavasti vähemmän käytettävissä. Nyt menisin pankkivalvontaan, erityisesti luotonantojärjestelmään. Täälläkin on viitattu ongelmaan. Mielestäni tässä on systeeminen ongelma, joka on huomattavasti suurempi. Kyse on omaisuuseristä, joita ei oikeastaan voi arvioida, koska ne lasketaan pankkien sisäisesti. Ja siksi haluaisinkin kuulla, mitenkä yhden, yhtenäinen kriisinratkaisu mekanismi ottaa sitten tämän huomioon. Eli onko teillä tehokkaita eh, kriisinratkaisuvälineitä, jos eh, ensimmäisen pilarin eh, valvonnassa jo on ongelmia, kun kyse on ongelmista, joista on puhuttu toistuvasti, emmekä tiedä, miten ongelma voidaan ratkaista. Sillä vaikuttaa siltä, että aina ei ole myöskään halua tunnustaa nämä riskit, ja sekin on systeeminen riski sinänsä, koska kyse on miljardeista ja miljardeista euroista. Tämä on hyvin painava kysymys mielestäni, ja Euroopassa voisi kyllä kupla syntyä ja puhjeta. Aina puhutaan aina luottoriskeistä, mutta muut riskit näyttävät unohtuvan. Level 3 assets are a topic. Tason omaisuusvero on tällainen aihe valvojalle, siis äh, yhteisövalvojan mekanismille ainakin on tästä melko varma, se sitä valvoo valppaasti, koska Sama koskee tätä luottoriskiä, joka liittyy järjestelmättömiin lainoihin. Tämä on ennen kaikkea valvojien kysymys. Heidän pit- ja myös tämä koskee kyllä myös kirjanpitäjä, että pitää varmistaa, että ainoat omaisuuserät, jotka todella voivat kuulua kolmustason, todellakin ovat sen tasoisia. Ja nyt käytän aikaisempaa ammattikokemustani niin- ja silloin pitää testata ne todellista myyntiä vastaan, Ja niin sitten aikanaan nähdään, kun omaisuudet muuttuvat tästä luokasta eteenpäin, nähdään, kuinka hyvin mallit ovat sopineet, mutta tämä on selvästikin valvontakysymys. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Se on myös sellainen kysymys, joka meidän pitää ottaa huomioon, kun teemme suunnitelmia kriisinratkaisusta, kun tarvitsemme avoimuutta ja kaikkea tarvittavaa tietoa myös valvojalta. Ja tässä asiassa meidän täytyy rakentaa tarvittavat puskurit, niin kuin meidän täytyy tehdä NPL-salkuissa ottaen huomioon, mikä on mahdollinen riski ja kun arviointiprosessia varten, mitä tarvitaan ja minkälaista diskontausta pitää soveltaa kriisinratkaisun yhteydessä. Mitään ihmettä tästä, ihmelääkettä ei löydy tätä. On, on hyvin vaikea arvioida omaisuus erien arvoa. Gunnar Högmark. Sorry. Kiitos. I think we have a... Herra ehkä nyt tässä on pieni ongelma. Veera Valli saa vielä tässä välissä puheenvuoron. Avevo ancora un minuto di tempo a disposizione per... Suottaan, anteeksi kun minulla oli viidestä minuutista, niin vielä minuutti tässä jäljellä, niin halusin vielä tarkentaa. Eli minä en nyt kyllä oikein ymmärtänyt, miten te tämän arvioitte, eli mitä voi sitten tapahtua. Tästä voi tulla pieni shokki markkinoille ja sitten tuotteen arvo voi laskea huomattavasti ja nämä volyymit ovat huomattavasti merkittävämpiä kuin MPLn arvo. Ja tämä tietenkin arvioidaan sitten pankkien sisäisten mallien pohjalta. Tätä minä en ymmärrä. Ja minun mielestäni eh, näiden taso kolme välineiden käsittely tulisi kiireesti ottaa eh, nyt esiin. Eh, MPLn suhteenhan toimittiin hyvin päättäväisesti, mutta näin olisi pitänyt tehdä myös niiden omaisuuserien suhteen, jotka kuuluvat kolmostasolle. En ymmärtänyt vastaustanne bluntly moving into the direction that... Tässä mennään tähän suuntaan. Tämä aihe siis kuuluu valvojan käsittelyyn, koska valvoja koskee ydinpääomaa. Hän valvoo kaiken tyyppisiä omaisuuseroja ja kiistatta korostaa varmasti kolmannen tason omaisuuseriä markkinariskikysymyksenä ja sitten NPL taas liittyy luottoriskeihin, joten molemmat ai- ovat huomion arvoisia ja niitä pitää käsitellä varovasti. Pyydän, kiitoksia ja pyydän anteeksi tarkistan kellon kulko huolella jatkossa. Kiitos, no niin, ei mitään. Sain tässä vielä tilaisuuden muotoilla ajatuksiani niin vielä tarkemmin. Kiitos esityksestä esityksestä. Kun puhutaan MREListä ja Teelakista, Täytyy varmistaa se, että meillä on kylliksi bail-in pääomaa. Tämä on kaikkein tärkeintä, koska BRDn ajatuksenahan on se, että pankin pääomaa toimii bail-in tilanteessa. Joku, jonkun lainan osalta tämä on hankalampaa ja jonkun osalta helpompaa, mutta tärkeä osa BRDtä on se, että sijoittaja tietää, että riski on olemassa ja siksi onkin tärkeää, ettei, ole, ettei synny olettamusta siitä, että osa pankin pääomasta on sellaista, jota voidaan käyttää peilin tilanteessa ja osa sellaista, mitä ei voi käyttää, koska tämä mielestäni vesittäisi tietoisuutta tilanteesta, jonka PRD pyrkii markkinoille saattamaan tiedoksi. Haluaisin tähän nyt vielä palata ja myös pohtia, että miten voisimme käsitellä tilannetta niin, että tätä olettamusta ei päästetä syntymään, että osa pääomasta ei voisi käyttää peilin tilanteesta ja osa voisi. Ja sitten haluaisin vielä korostaa sitä, että kun puhutaan siitä, minkälainen minkälaiseksi PRD on suunniteltu tänä päivänä, niin haluaisitteko kertoa hiukan omista ajatuksistanne, kokemuksistanne, kun ajatellaan tulevaa työtämme, kun eh, BRDn osalta sitten T-laki ja MREL tulevat mukaan? One of the, I would say, probably most harmful misunderstandings was the fact that... Se väärinkäytös oli se, että ihmiset ajattelivat vain siitä, että tietyt vastuut kuuluvat sijoittajavastuun piiriin. Ja minä aina kuitenkin toistan joka puolella sitä, että lähdetään äh, velkoja ja hieroksen ensimmäinen oma pääoma, sitten huonompiarvoiset joukkoon, mutta ei sekään tarkoita, että on riskitön seniorivelkojen kohdalla. Monta kertaa pankkien joukkolainaa pidetty riskittöminä, mutta minun ne eivät kyllä ole. Ja sitten myös voidaan todeta, että pankkien joukkolainoissa ei eroteta sitä, kukaan omistaa nämä omaisuuserät. Mennään omaisuusluokat läpi hierarkian mukaisesti, velkahierarkian mukaisesti. Realistisesti ajatellen yksi asia, jota tarvitsemme, ja tässä komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan, nimittäin pitää tarkastella että samassa velkoja luokassa on näitä ylempiarvoisia joukkolainoja, mutta on myös sellaisia velkoja, jotka pelkästään käytännön syistä eivät halua sijoittajavaltuun piirin, pidetään sitä vaikka operatiivisena, operatiivisena vastuina. Tällä kohtaa pitää varmistaa, että meillä on parempi, avoimempi öö, velkojen hierarkia sitten otetaan mukaan tämä kolmas luokka, jota nyt pohditaan ja käsitellään etuoikeusluokaltaan ylemmät ei, ei, ei suositut velat. Siis tämä velkojen hierarkia on minulle tärkeä kysymys ja tämä on tärkeää myös ilmoittaa markkinoille, jotta ne voivat asianmukaisella tavalla hinnoitella näitä omaisuuseriä sitten. Everything, but I think honestly subordination. Keskuspankista. Mm-hmm. Tässä tarvitaan selkoita sääntöihin sitten, miten täytäntöön pannaan TELAK, vaatimuksia. Se on yksi aihe silloin, kun joudumme täyttämään kansainvälisiä sitoumuksen. Sitten vielä lopuksi tärkeä kysymys. Eikö se ole niinkään BRDstä, vaan pitäisi tarttua mahdollisiin puutteisiin yksittäisissä kansallisissa maksukyvyttömyyslainsäädännöissä, koska tältä pohjalta pitää rakentaa pohja. Nämä ovat aiheita, joihin pitää tarttua ja ehkä olla tarpeeksi rohkea jopa ja käyttää näitä perinteisiä maksukyvyttömyyssääntöjä, jotka juuri liittyvät näihin velkojen erityisasemajärjestykseen. Von Weizsäkerta seuraava kysymys. Yes, thank you very much. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni jatkaa siitä, minkä Gunnar esitti aikaisemmin äh, kysyen tästä sijoittajavastuusta. Jos me katsomme todellisuutta, millä tavalla me toimimme suurten pankkien kanssa Euroopassa nykyisin, niin me teemme uudelleen pääomittamista, jotta voisimme välttää vakavia ää, sijoittajavastuita, jotta voimme välttää sitä, että joudumme ottamaan käyttöön tällaisia vakavia sijoittajavastuutapauksia. Joten jos meillä on kriisiratkaisu, jossa on tällainen suuri sijoittajavastuu. Niin tämä tapahtuu, tai siis tämä olisi haluttavaa vain todella harvinaisissa tilanteissa. Ja mikä sitten olisi sijoittajavastuu ja, ja oma pääoma. Ja sitten komission ehdotuksessa on tämä ajatus siitä, että olisi tällaisia välitysholding-yhtiöitä, jotka äh, perustettaisiin kolmansien maiden pankkeille. Jos äh, esimerkiksi USA tekee näin, niin eikö meidän pitäisi unohtaa tämä tällainen yhden kohdan kriisin ratkaisu, yhden, yhden oven kriisin ratkaisu ja lähteä enemmän tällaiseen ähm, monimuotoiseen kriisin ratkaisuun? Kiitos. Uh, first of all, I think we are not so Tähän mennessä emme ole nähneet ennalta varautuvaa pääomittamista, mutta se on kyllä väline pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivissä, joten se on ennakkoedellytys sitä. Se on yksi vaatimus, sitä voidaan käyttää. Ja tässä tapauksessa se on myös ihan järkevä väline, mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne. Tulee hiukan sellainen tuntemus, että mitä lähemmäs tulee näitä aiheita, niin sitten ihmiset sanovatkin, että ehkä tämä vastuu on haitasta. No niinhän se onkin, koska bail-in, vastuu on tätä, koska selkeästi kriisin ratkaisu ei ole mikään ylösnousemus ja ihmiset menettävät oikeuden omaisuutensa. En olisi samaa mieltä kanssanne siitä, että silloin pitäisi käytetään vain oma, katsotaan vain oma pääoma, no se on sitä. Ainahan jo valtion tukipuitteissa se on ollut huonompi ase, huonommassa olla velkaa, enkä näe mitään syytä, ehkä viittaan tässä Gunnarin kommentteihin, että kaikki vastuut olisivat Beilin järjestelyn puitteissa, mutta on mutta tähänkin liittyy näitä jäljellä olevia ongelmakysymyksiä. Ja esimerkiksi nämä joukkolannat on myy, tietyt joukkolannat on myyty, esimerkiksi Mifidissä kutsutaan eh, henkilöt, jotka eivät ole sopivia investoijia. Ajatellen näitä välineitä. Tämä on hyvä asia ymmärtää. Ja sitten tämä on asioita, mitä miettiä. MPI virus SPI. Tämä tässä ehkä tällainen epäsuorat holding-yritykset suhteessa emoyhtiöön, tämä olisi ehkä järkevä askel eteenpäin ihan järjestely- ja avoimuussyistä, koska tällä hetkellä on niin, että voi olla äh, erilaisia juridisia yksikköjä euroalueella, Euroopassa, ja ne kaikki ovat liian pieniä ollakseen yhteisen valvontaviranomaisen alaisuudessa, joten on joukko erilaisia valvojia, samoin joukko erilaisia kriisiratkaisuviranomaisia, joten tämä ehdotus oikeastaan antaa paremman kulman, kulman tai transparentimman kulman kriisinratkaisuun ja valvontaan ja olemme aika samalla linjalla EKPn kanssa valvonnasta onko tämä sitten jotenkin ristiriitaista SPEtä ajatellen, mutta eh, niin kuin olen itse sanonut aikaisemmin, ei ole mitään sataprosenttisen puhdasta Aa, usean yhden ainoan kriisiviranomaisen mallia tai sitten usean kriisiviranomaisen mallia. On siis tällaisia epäsuoria järjestelyitä ja siksi usean a more realistic one. Tämä on nähty myös sisäisessä suunnittelussamme, kun pohditaan tiettyjä ryhmiä, on kriisinratkaisuyksikköjä tai tahoja, joilla on sitten tytäryhtiöitä ja niin edelleen. Tämä käsite on hyvä selvittää, mutta itse asiassa aina löydetään tällaisia sekamuotoja. Estelle Lange seuraavaksi. Kiitos ja König, kiitos jälleen vierailustanne valiokunnassamme kaksi kysymystä. Ensinnäkin Teelak, kuuntelin kiinnostuneena huolenaiheitanne, kun reagoitte komission ehdotukseen. Ja pyrin tässä nyt tarttumaan niihin vaikutuksiin, joita ehdotuksella voi olla ja jotka aiheuttavat teillekin huolta. Eli katsotteko, että pitäisi olla D-sipsejä varten e, erillinen suojan taso, joka olisi järjestelmältä kannalta merkittävien pankkien suhteen, kun ajatellaan pankkialaa kokonaisuudessaan, eli mikä olisi eh, konkreettinen vaikutus teidän osaltanne. Ja sitten Edisistä, no työ on kesken, eh, vaan me varjoesittelijät käymme keskusteluja parhaillaan ja puhumme maista, joissa suojelun taso ei ole edisin tasolla. Ja meillä on sellainen vaikutelma, että luottolaitokset kolmansista maista, että niiden tulisi eh, liittyä edisiin ja eh, eh, siinä tapauksessa, että kolmannen maan suojelun taso ei ole sama. Hyväksyttekö tällaisen lähestymistavan? Sehän toki aiheuttaisi teille lisää työtä yhdessä komission kanssa kun teidän pitäisi eh, tarkistaa nämä ekvivalenssit, eli uusi ekvivalenssitarkastus teille. En tiedä, hyväksyisittekö tämän tehtäväksenne, mutta eh, mitä mieltä olette? Olisi mukava kuulla ehkä reaktio teiltä nyt ja tietenkin eh, pidämme yhteyksiä yllä tässä asiassa jatkossakin. I think in... Aloitan tästä ensimmäisestä. Komissio hyvin selkeästi puhuu TELAKista ja TELAK on vain kulkemassa kohti järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, mutta varmaankin me näemme kaikissa jäsenvaltioissa, että järjestelmän kannalta merkittävät pankit ja sitten seuraavat pankit ovat järjestelmän kannalta ihan yhtä tärkeitä. Jos puhutaan esimerkiksi Saksan eri pankeista, ne ovat tärkeitä, järjestelmän kannalta tärkeitä. Saksalle. Me olemme pilarissa yksi huolehtineet vain järjestelmän kannalta merkittävistä pankeista ja tämä on aika tiukka taistelu varmistaa, että päädytään samaan MRELliin pilarin kaksi pohjalta. Tarkoittaako tämä sitä, että se olisi parempi sanoa tai haluttavampaa sanoa, että kysymys on kotimaassa tärkeästä järjestelmän kannalta tärkeästä rahoituslaitoksesta vai niinkö, että näille pankeille ei olisi pilaria yksi ollenkaan. Se ei merkitse sitä, että olisi vähemmän MREL-vaatimuksia, joten tässä on tavallaan tällainen hieman äh, sekainen vyyhti, että vaaditaanko äh, pilari yhtä järjestelmän kannalta merkittäville pankeille. Toinen asia, eurooppalainen talletussuojajärjestelmä EDIS. Ymmärrän huolenaiheenne. Ja tässä että on huolta pankkiunionissa, samoin kuin Euroopassa. Eli on koko joukko tapauksia, jossa jäsenvaltiot tai toimielimet tai nämä laitokset kurottuvat muihin jäsenvaltioihin ja tämä asettaa paineita talletussuojajärjestelmälle siinä maassa, jossa tämä yksikkö toimii. Ja tämä saattaa olla heikompi, pienempi maa, ihan miten sen haluaa määritellä, tai vähemmän, äh, jossa on vähemmän vahva talletussuojajärjestelmä, ja ovatko he tietoisia siitä, että he ovat tavallaan vastuussa myös näistä operaatioista muissa jäsenvaltioissa. Eli tämä on asia, josta meidän täytyy, joka meidän täytyy selvittää ja huolehtia siitä, että tässä on tasapaino. Aina kun minä kuulen tämän sanan vastaavuus, niin en halua miettiä sitä. Thank you, Dr. Koenig. Um, I've come to the end of my list of whoever's in the room here, and so... Uh, Nyt sitten Catch the Eye-pohjalta. Ah, well, we had Mr. Zanni, but... Uh... You, Mr. Zanni. <laughs> Herra Zanni. Kyllä sopii. Ai, no pervaus. Thank you so much. Um, merci de, de... Kiitoksia näistä tiedoista. Haluaisin vielä palata asiaan, jonka te teette tänä aamuna, koska te sanoitte, että te olitte saaneet tietonne tällaisen välitystapauksen, sovittelutapauksen, ja haluaisin tietää, mitä johtopäätöksiä voitte vetää siitä, milloin tätä mekanismia, jota tähän mennessä on käytetty aika poikkeuksellisesti vain, niin milloin se toimii hyvin, ja miksi tässä tapauksessa saitte tämän enemmistön vaikeasti hankittavan enemmistön tämä taakse. Ja miksi valitsit tämän välineen vai pitäisikö sitä keventää, jotta se, jotta se voidaan ottaa helpommin käyttöön? Sitten toinen kysymys, koska Esther de Lange otti esille ediskysymyksen ja neuvostossa neuvottelut ovat alkaneet yhteistä järjestelyä. Mm, järjestely, mm, varautumismekanismista. Onko teillä siitä jotakin kuvaa? Can I, uh, let me start first on... Aloittaisin ensin tästä välittämisen sovittelusta. Ehdot päästä sovitteluun, ja nyt hiukan unohdin nämä ehdot. Äh, ne ovat ESMAn yhteydessä erilaiset, mutta mitä tulee kriisinratkaisukollegioon, jos yksi viranomaisista ei ole tyytyväinen kriisinratkaisusuunnitelmaan ja on sitä mieltä, että joitakin kohteita kun on otettu huomioon, silloin he voivat pyytää Euroopan pankkiviranomaista sovitteluun, sovittelemaan tätä. Ei joudu kiipeämään vuorella ja sitten täytyy hankkia tällainen super, valtava enemmistö, että pääsee sovitteluun. Ja kun mainitsin tämän tänä aamuna, niin oikeastaan kahdesta syystä. Kun tarkastelee kaikkia osapuolia, joilla on panos tai legitiimi eh, etu keskusvastapuolen kriisinratkaisussa, tai ehkä nyt puhutaan vain kriisinratkaisusta minun tapauksessa, niin silloin ei ole vaihtoehtoa kollegiossa. Täytyy saada kaikki pöydän ääreen sopimaan. Ja tarvitaan myös selkeä mekanismi, jos ei olla samaa mieltä, niin tarvitaan sitten tätä välitystoimintaa sovittelua, joten esteen täytyy todellakin olla alemmalla tasolla kuin mitä Steven Major tänä aamuna sanoi. Sitten tämä toinen aihe, Stede Lange ehkä olisikin samaa mieltä tästä, että edisasia etenee hitaasti, mutta etenee kuitenkin. Ja mitä tulee yhteiseen varausjärjestelyyn, se on vasta lähtemässä liikkeelle. Se on nyt neuvostoon työryhmissä käsittelyn alla. Siellä käsitellään teknisiä ehtoja yhteiselle varausjärjestelmälle, mutta siihen kyllä varmasti menee aika. Ja mehän olemme aina sanoneet, että olemme tehneet kovasti syytä, jotta saadaan tämä lainasopimusjärjestely käyttöön, mutta lopullisen tavoitteen pitää olla yhteinen varautumisjärjestelmä, me tuemme, osallistumme tähän työhön, mutta ei odottaisi, että tässä päästään loppuun loppuun Maltaan puheenjohtajakaudella ja todennäköisesti voidaan turvasti sanoa, että ei myöskään Viron kaudella, mutta ei nyt. Mutta pysytään silti toiveikkaina. You have time, Pavons, if you want to come back. On sinun aikaa lisäkysymystä varten, jos haluat. Niin, te siis hyvät palasitte teidän oman kokemukseenne, niin tästä äh, sovitusta on tämä käynnistysvaihe ja sitten kohdassa pitää tietää, miten tämä on toiminut, mitä tästä voidaan oppia omaa hallintoana varten. Minua tämä kiinnosti enemmän tämä. Halusin todellakin tietää, miten te hoidatte nämä asiat. I think in our case it... No, meidän tapauksessa kyse oli äh, äh, välitystoiminnasta keskuspankissa yhdessä jäsenvaltiossa oli merkittävää huolta siitä, että tuossa jäsenvaltiossa toimivan tytäryhtiön etuja ei äh, suojeltu. Ja tässä aiheessa eteneminen on vain rajallisesti mahdollista, mutta minun mielestäni keskustelua mukana tai ei mukana täytyy käydä siitä, miten tärkeää sisäinen TELAC tai MREL on ja se, että varmistetaan se, että konsepti todella toimii käytännössä. En menisi nyt tämän enempää yksityiskohtiin, mutta yleisesti näin. And so I'm going to catch the Jos joku muu haluaa puhua kuin minä, Anna sen Gigold. Ja, schönen guten Abend. Oikein hyvää iltaa, rouva König, ja jotta tässä miellyttäisiin enimmältään englanninkielistä yleisöä. Käytän englannin kieltä itsekin. Minulla olisi kysymys, joka on varmaan ihan ajankohtainen. On käyty suurta keskustelua ja voitte nähdä tämän myös jos teistä markkinoilla monista pankeista, joita markkinat pitävät itse asiassa joko kaatuvina tai sellaisina, jotka todennäköisesti tulevat kaatumaan ja on myös pankkeja, joita suoraan valvotaan SSMn kautta. Yhä useammalla ihmisellä on epäilyjä siitä, pystyykö keskuspankki tai eikö keskuspankki ole jo itse asiassa lähtenyt liian pitkälle, kun se ei sellaisia pankkeja, joilla sel, on selviä ongelmia, että se ei ole niitä Eh, julistanut eh, kaatuviksi pankeiksi. No me annoimme teille eh, toimivallan käynnistää tuo prosessi ja teimme näin, jotta jotta näitä asioita ei katsottaisi valvojan taholta liian kärsivällisesti sormien välistä mutta nyt äh, kun on todella keskuspankin suoraa valvontaa ja te olette, oletteko te pohtineet äh, kriisiratkaisumekanismin käynnistämistä itse tarpeen vaatiessa? Ja olisi mukava kuulla, mitä johtokuntanne on asiasta äh, keskustellut ja oletteko te valmiit julistamaan ne pankit, joilla on suuria MPL-ongelmia, oletteko valmis julistamaan ne kaatuviksi pankeiksi? No, odotinkin, koska tämä kysymys tulee. Tässä on selkeästi kaksinkertainen äh, äh, tavallaan äh, kyt, kytkin ja me katselemme jokaista pankkia ja erityisesti niitä pankkeja, jotka ovat äh, hieman äh, kivikkoisimmalla vesillä Ekopella on tästä luokittelu ja katselemme niitä hyvin tarkkaan. Toistaiseksi olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy todeta, että pankit, pankeilla saattaa olla jokin suuri asia ja haasteita edessään, mutta ne eivät kaadu tai todennäköisesti eivät kaadu. Mutta siis tämä on jatkuva analyysi. Tällainen jatkuva analyysi jossa ehkäpä voisi takertua siihen, että tämä on ensinnäkin valvojan tehtävä, jolla on enemmän aktiivista informaatiota. Me olemme numero kakkonen, me seuraamme, me tarkkailemme tilannetta. Ja jos on tarvetta, niin silloin me käynnistämme tämän äh, kaatuu tai mahdollisesti kaatuu. Did you already... Joko te yksityiskohtaisesti tarkastelitte yhtä tai useampaa pankkia näiltä osin? Oletteko pyytäneet lisätietoa? ne arvioida sen, ovatko päätökset tai EKPn e- e päätökset tai mm, mm, päätösten puute ongelma? On in en koskaan kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta on tilanteita tai siis tapauksia, joita seuraamme tarkkaan. Follow up. Seurantakysymys vielä puheenjohtaja, jos sallitte. Voisitteko vielä tarkintaa, montako tapausta teillä on tällä hetkellä tuolla tasolla tarkastelun kohteena? Koska sitten ryhdyt vertaamaan listaa siis sitä vastaan. Tässä on joukko tapauksia, ei vain yksi tai kaksi. Thank you, Dr. Koenig. And even though you have a few... Tohtori König, vaikka teillä on hiukan aikaa vielä, niin vastausta, vastausaikaa ei näy vielä. Ennen kuin tämä kokous päättyy, niin oikeastaan haluaisin ilmaista myötätuntoa tämän iltapäivän uhrien uhreja kohtaan terroristiskussa Lontoossa tapahtuu Westminster parlamentin ulkopuolella ainakin kaksi ihmistä menetti henkensä tänä iltapäivänä ja monet muut ovat vakavasti loukkaantuneita. Ja mielestäni meidän pitää kiittää hätäpalveluita, pelastuspalveluita, jotka ovat todella toimineet hienosti Lontoon keskustassa ja yksi vakavasti haavoittunut oli te- työtehtävässä parlamentissa poliisihenkilö, joten ajattelemme Lontoon tapahtumia ja näitä henkilöitä. Huomenna aloitamme kello yhdeksältä vuosikertomus yhteistä valvontamekanismista. Nähdään silloin. Kiitoksia.